Äh, <clears throat> guten Morgen. Herzlich willkommen zur Fortsetzung der Sitzung des Haushaltskontrollausschusses. Wir haben gestern, weil es hier zieht, wie auf einer Hochseejacht. No niin, hyvää huomenta arvon kollegat. Me tässä päätimme, että kohta siirrymme toisiin tiloihin. Täällä on aika lailla kylmää, tai siis oikeastaan vaihdamme vain paikkaa täällä salissa. No oli miten oli, tervetuloa tähän kokouksemme. Nyt lähdemme keskustelemaan EU-toimielten avoimuus, vastuuvelvollisuus ja lahjomattomuus. Valmistelijana toimii kollega Thomas Deutsch. Haluaako valmistelija sanoa jotain? Ei halua, joten siirtykäämme suoraan äänestämään. Onko kaikilla äänestyskortti mukana? Se helpottaa nimittäin äänestystä. No, kokeillaanpas toimivatko laitteet ja katsotaan kuinka moni on paikalla. No niin, painakaapas jotain nappia. Hyvä, Eli 18 äänestysoikeutettua paikalla. Um, Abstimmungsmaschine zu machen, weil schneller geht. No niin, suoraan äänestyksiin. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksikkö puolesta vastaan tyhjä. Uskoakseni tämä meni läpi, mutta tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus yhdeksän. Jawohl. Ja, die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kyllä vain. No, tässä valossa toi näyttää kyllä heijastaa aika pahasti. Sitten 10 on hyväksytty, 11 puolesta vastaan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 Äänestys päättyy. Hylätty. Kyllä vain. Kompromissitarkistus 1. Ähm. Ihan vain selvennykseksi. Me puhuimme, että äänestämme ensimmäisestä osasta, niin siinä on koko tekstin osalta, paitsi sanoista interest-sanan asti, ja jos äänestää toisen osan puolesta, niin silloin huomioi nämä sanat myös. Olenko ymmärtänyt oikein? Tamas, ja, ja. Tamas nyökkäilee, joten kyllä näin on. Aivan oikein, juuri näin. Voimme jatkaa äänestämistä, eli kompromissi ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty.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 hylätty. 33 puolesta vastaan. No tarkistetaan. Tarkistus 33. Koneäänestys alkaa. Koneäänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kahdessa osassa, anteeksi. Eli 34 toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta. Ensimmäinen osa siis vastaan hyväksytty. Toinen osa 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta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 yhden äänen turvin. Tarkistus 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissitarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Tämä tarkoittaa sitä, että 51 ja 52 raukeavat. Seuraavana tarkistus 53 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Nyt olen hiukan sekas. No, tarkistus 53, kun äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty yhden äänen enemmistöllä. Seuraavana tarkistus 50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 Äänin 21 nolla hyväksytty, kuten lähes kaikki tarkistuksetkin. No, tässä hankalassa asiassa olemme yksimielisiä ja kiitokset siitä, että tämä hoitui näin sutjakkaasti. Minä vaihdan nyt paikkaa ja sitten jatkamme. weiter in der Tagesordnung und ich begrüße Sie herzlich. No niin, jatkamme. Tervetuloa sosiaaliasioista vastaava komission jäsen Marian Taisen. Tervetuloa aiheena vastuuvapaus 2014. Viime vuonna lämmiteltiin mukavissa merkeissä, mutta nyt menee jo vähän vakavammaksi. Te olette olleet jo vuoden verran virassa. Hienoa, että olette täällä paikalla. Kollega Labajova, Vastuuesittelijänä on paikalla ja komissaari saa alustusmahdollisuuden. Kertokaapa oman näkemyksenne asiasta. Olkapas hyvä. Thank you. Uh, thank you very much. Uh. Kiitoksia kovasti. Ensinkö vai selvä? Ymmärrän, ymmärrän. No, Niin, tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Ivanovan unohdin toivottaa tervetulleeksi. Pyydän anteeksi, olen tässä nyt hiukan sekaisin, vaikka tietenkin näen teidät oikein hyvinkin. Arvoisa komission jäsen, olkaa hyvä. Okei. Okay. So, Eri puheenjohtaja. Anteeksi, anteeksi, anteeksi. Tietenkin tilintarkastustuomioistuin aloittaa. Kollega Ivanova, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja kovasti. Hyvä komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, naiset ja herrat, tämä on suuri ilo minulle, että voin olla täällä yhtenä tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen laatineena jäsenenä 2014 vastuupen osalta. Olen iloinen siitä, että voimme kertoa meidän johtopäätöksemme työllisyys- ja sosiaaliasioissa vastuuvapautta myönnettäessä. Haluaisin myös kertoa, miten tyytyväinen olen hyvään rakentavan yhteistyöhön komission kanssa. 2014 e- sosiaalirahaston varat olivat 10,6 miljardia euroa kohesiota ja muuta varten. Se oli oma osuutensa 56 miljoonaa. Tämä hoidettiin jäsenvaltiot ja komission yhteisvoimin. Kaiken kaikkiaan tilintarkastusistuimen tilintarkastus osoittaa, että sosiaalirahaston osuus kasvoi vähän viime vuonna, mutta muuten pysynyt aika vakaana viime vuosina. Me kävimme läpi 170 tointa ja virhe taso on noin 1,9-5,6 prosenttia. Siksi todennäköisin virhe prosentti on runsaat 3 prosenttia, eli yli tavoitteen 2 prosenttia. Tämän lisäksi olemme käyneet läpi 2014 hankkeita läpi. Siellä oli useassa yksi tai useampi virhe. Mitä tulee sitten virhetyyppeihin, niin kaikkein tyypillisin sosiaalirahastossa on tukikelpoiset menot, kuten viime vuosinakin. Tärkeä lähde virheissä oli palautukset, henkilökustannukset, ylitykset ja niin edelleen. Tällaisia esimerkkejä on koulutuksesta, se, että ylilaskutetaan tai henkilökuluja lasketaan yliarvion. Viisi hanketta otettiin erikseen, jossa todettiin, että ei noudatettu määräyksiä tai kansallisen tukikelpoisuussääntöjä ei noudatettu. Se johti siihen, että oli selviä virheitä 1,2 prosenttia arvioidusta virheasteesta. Yksi tyypillinen virhe on myös julkisten hankintojen määräysten rikkominen. Työllisyys- ja sosiaalipolitiikka on alana sellainen, että vähemmän siellä on virheitä ajatellen aluepolitiikka, koska kulut ovat mitkä ovat, mutta sillä on merkitys myös, oma merkityksen ajatellen virhetasoa. Jos ajatellaan julkisia hankintoja, niin siellä on selviä puutteita määräysten noudattamisessa, ajatellen turistiriittoja ja syrjiviä kriteereitäkin on käytetty. Ja lisäksi tukikelpoiset eivät saaneet varoja ajoissa. Asetuksen mukaan kansallisten viranomaisten pitää suorittaa maksatuksen mahdollisimman nopeasti ja täysin mittaisesti. Kolmessa tapauksessa todettiin, että tukikelpoiset saivat vasta summat kuukausien päästä, sen jälkeen kun komissio oli ne vahvistanut. Seitsemästä yhdeksästä kuukaudesta on kyse tässä. Siksi valtiovarainministeriöiden toiminta ei noudata kaikkia määräyksiä jäsenvaltiossa. Sitten varmennukset ja vastuukysymykset liittyen meidän otanassamme siitä voimme todeta, että jäsenvaltioiden tarkastukset eivät ole täysin luotettavia kun ajatellaan arvioitua virhetasoa. Tätä olisi voitu laskemaan 3,2 prosenttiyksiköllä näissä tapauksissa. Niissä kansallisilla viranomaisilla on riittävästi tietoa korjata virheet, joita avun saajat olivat tehneet ennen kuin komissio olisi puuttunutkaan. Lisäksi tarkastelimme myös valvontajärjestelmiä. Kun ajatellaan valvontajärjestelmiä, niin siinä oli mukana sekä sosiaalirahasto että aluekehitysrahasto. Tässä oli kyse lähinnä komission valvonnasta tilintarkastuksessa. 36 ohjelmassa, joita kävimme läpi, ei ollut sellaista, jossa oli merkittäviä ongelmia tämän komission tarkastustyötä eri summissa. Neljässä oli selviä ongelmia komission tarkastuksissa, mutta sillä oli vaikutuksia kuitenkaan vuosikertomusten varauksiin ja lopuissa oli hyvin vähäisiä tai ei ollenkaan ongelmia komission tekemissä tarkistuksissa. 2004 käytiin läpi myös toimintakertomuksen osalta, jotta katsoitte kuinka hyvin komission laskut vastasivat summia ja minkälaisia varaumia oli tehty. Ongelmiakin on. Ensinnäkin on arvioitu pääosastossa että lähes 4 prosenttia lopuisista maksatuksista 2014 eri ohjelmissa sosiaalirahastossa olivat virheiden piirissä. 45 prosenttia tehtiin ohjelmin maksatuksina ja siellä oli 2 prosentin virhetaso. Vaikka ohjelmissa ei juurikaan muutoksia ole ollut, niin arviolta 123,4 prosenttia oli aikaisemmin ja, ja sit nyt 160 miljoonaa euroa. Komissio on arvioinut, että 1,2 prosenttia on jäämä riski kaikissa ohjelmissa niiltä se mitä tilintarkastajat ovat esittäneet, ja oikaisut tehdään jäsenvaltioiden tietojen pohjalta. Me olemme arvioineet näitä arvioita seuraavaksi. Olemme ylipäätään sitä mieltä, että komission laskelmat riskisummista 2014 toimintakertomuksissa ovat johdonmukaisia ja tarkkoja sen tiedon pohjalta, mitä on tilintarkastusviranomaisilta saatu, vaikkakin meidän virhetasiomme ei voi täysin verrata. On hyvä muistuttaa myös, että tilintarkastus työssä on ollut puutteita ja siksi edelleen saattaa olla tiettyä riskiä, myös ajatellaan jäämäriskiä joissakin toimintaohjelmissa. Uutta meidän osuudessamme on suoritusperusteinen arvio. Meillä on oma lukunsa tätä varten. Olemme arvioineet, missä määrin on päästy tavoitteisiin näissä rahoitetuissa ohjelmissa. Ajatellaan niitä tavoitteita, joita ohjelmissa on ollut. Onko niihin siis päästy hankkeiden ansiosta? Johtopäätöksen ylimalkaan on, että eri hankkeissa osin tai täysin on tavoitteisiin. Sosiaalirahastossa prosenttiosuus oli vielä korkeampi kuin aluekehitysrahastossa. Hyvät naiset herrat, 2014 löytyy me seitsemän suositusta myös komissiolle liittyen tähän lukuun. Siellä on, että pitäisi tukikelpoisuussäätöä kansallisesti käydä läpi, hyviä käytäntöjä käydä läpi, puuttua heikkouksien jäsenvaltiotasolla tarkastuksissa yksinkertaista erilaisia kustannusvaihtoehtoja niin, että maksatukset ovat nopeampia tuen saajille. Lainsäädäntöehdotus, että voidaan säännönmukaistaa rahoitusvälineiden käyttö. Voidaan arvioida laajen myös oikeusten merkitys ja vaikutus virhetasoon ja tilintarkastusviranomaisten tilintarkastustyötä pitää vahvistaa. Mielestäni tästä olisi hyötyä valiokunnalle ja komissiolle tietysti. Näin voidaan edelleen kohjentaa sosiaalirahaston hallintoa jatkossa. Kiitoksia huomiosta. Ja, vielen Dank. Jetzt aber Frau... Oikein paljon kiitoksia. Ja nyt komission jäsenen puheenvuoroon. Thank you, Madam Chair. Uh, dear Chair. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Arvoisa esittelijä, hyvät parlamentin jäsenet ja Arvoisa tilintarkastustuomioistuimen edustaja Ivanova, hyvät kollegat, haluaisin kiittää kollega Ivanovaa hänen tarkastustiiviään erinomaisesta ja rakentavasta hengestä tapahtuvasta yhteistyöstä vuoden 2014 toimin vuosittaiseen kertomukseen liittyen. Ensimmäisenä toimintavuotena me olemme ryhtyneet konkreettisiin toimiin kasvun ja työpaikkojen luomiseksi. Meillä on esirahasto, jotta saadaan reaalitalouteen varoja nuoriso työllisyysaloitteeseen liittyy äh, ennakkopainotteinen rahoitusjärjestelmä, jotta päästään vauhtiin, ja me olemme antaneet jäsenvaltioille ohjeistusta, jotta pitkäaikaistyöttömät saadaan taas työmarkkinoille. Sosiaalinen tasavertaisuus on ollut meille kaiken A ja O. Tämä on tärkeää, jos me haluamme varmistaa, että sosiaalialan luokittelumme siis pysyy kolmen an tasolla. Me haluamme vahvistaa Euroopan unionia parantaen ihmisten elinolosuhteita. Sosiaalinen markkina, talous ja sosiaalinen eurooppalainen malli tätä juuri vaatiikin. Jos katsotaan näitä eri aloitteitamme, niin kyse on suoritusperusteisista toimista ja pyrimme aina pääsemään investointitoimintaan vakaan varainhoidon kautta. Entisenä parlamentin jäsenenä pidän tätä prosessia erinomaisena mahdollisuutena tarkastella unionin talousarviota komission ja jäsenvaltioiden toimesta. Minun roolini komission jäsenenä on se, että minäkin mielestäni tämä tarjoaa todellisen mahdollisuuden vaihtaa uusia ajatuksia, varmistaa, että varat jatkossakin ovat poliittisten painopisteiden mukaisia ja me osoitamme kansalle, mitä varoilla on saatu aikaiseksi. Tietenkään en ole tyytyväinen siihen, että 3,6 prosenttia on tämänhetkinen virheaste, mutta tässä suhteessa 9,6 prosenttia on investoitu sosiaalialalla oikealla tavalla ja tästä hyötyvät kansalaiset joka päivä. Tulosten aikaansaaminen, niistä kertominen on tietenkin keskeisellä sijalla komission työtä ajatellen. Rohkaisena pidän sitä, että jos katsotaan tämänhetkisen arvion tuloksia vuoden 2007-2013 aikajaksolta, niin yli 9 miljoonaa ihmistä pääsi työn syrjään sosiaalirahaston varojen kautta. Vielä viisi muuta sai uuden koulutuksen ja noin 300 000 yrittäjää ja 50 000 startup-yritystä – ovat saaneet tukea rahastosta. Nämä luvut osoittavat, miten varoja käytetään ja mitä hyötyä niistä on ollut, mutta saaneen myöskin korostaa, mitä varapuheenjohtaja Georgieva totesi Strasbourgissa parlamentin täysistunnossa. Kaikkea tärkeää ei voida mitata ja kaikki mikä on mitattavissa ei ole välttämättä tärkeää. Ja tässäpä suhteessa voikin sanoa nuorisotakuujärjestelmään liittyen, että meidän tukemme arvo ei liity vain ainoastaan uusien työntekijöiden määrään, vaan siihen, että annetaan nuorille koulutusta. Sitä kautta he voivat kehittää itseään ja päästä osalliseksi yhteiskunnan toiminnassa. Mitä tulee ympäristöön, niin meidän täytyy varmistaa, se, että kaikki poliittiset toimemme ja aloitteemme huomioidaan poliittisessa toiminnassa ja että varat investoidaan siten, että niistä on mahdollisimman suuri hyöty. Tilintarkastustuomioistuimen kertoimuksessa epäillään varojen käyttöä suhteessa 2020 tavoitteen asetteluun. On tietenkin selvää, että aina voidaan katsoa, miten järjestelmää voidaan parantaa entisestään, mutta minä uskon, että uusi toimintakehys, sääntelykehys ja ehkäpä vielä tärkeämpänä neuvotteluiden tulokset on melkoinen muutos sen suhteen, miten varoja käytetään poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi koulutus, työllisyys, sosiaalinen osallisuus, ja hallinnon uudistaminen näillä saroilla tietenkin sosiaalirahaston toiminta on linjassa 2020-hankkeen kanssa. Sitten kun puhutaan maakohtaisista suosituksista, monissa jäsenvaltioissa lähes kaikki ESR-varat vuosille 2014-2020 on korva merkitty juuri maakohtaisten suositusten täytäntöönpanoon. Eli esimerkiksi työvoimapalveluiden toimivuus, ammattikoulutus ja syrjäytyneiden yhteisöjen osallisuus, kuten romanivähemmistön osallisuus Sloveniassa ja Slovakiassa 90 prosenttia prosenttia on tämä määrä ja Tsekin tasavallassa noin 80 prosenttia varoista menee tähän ryhmän tukemiseen. Tätä kautta pyrimme varmistamaan, että sosiaalirahaston varojen vaikutus kasvaisi 2020-hankkeen tavoitteen asettelun mukaan. Ja minä uskon, että sopimusten pohjalta voimme osoittaa, että näin kannattaa todellakin tehdä. Tulette piakoin saamaan enemmän tietoa artikla 16 kertomuksen kautta. Siinä kerrotaan, minkälaisia tuloksia on ohjelmien ja kumppanuussopimuksen kautta saatu aikaiseksi. Toiminnassamme keskitymme tietenkin 2020-hankkeeseen, mutta me olemme nähneet, että sääntelykehyksenkin pitää toimia, eli sen on tarjottava riittävästi pelivaraa Tähän liittyen viittaan pakolaiskriisiin. Tarkoituksena on saada aikaiseksi seitsemälle vuodelle vakaa investointistrategia, niin silti olemme ryhtyneet toimiin varmistaaksemme, että varat, myöskin sosiaalirahaston varat, voidaan ottaa käyttöön ottaen huomioon ennakoimattomat uudet tarpeet. Jo syyskuun 25. päivä Tapasin rahaston edustajat ja hallinnon edustajat ja keskustelimme tästä ja me olemme to- toimittaneet suosituksia siihen liittyen, miten varoja voidaan käyttää pakolaisten tukemiseen, esimerkiksi ammattikoulutuksen sosiaalitukien antamiseksi ja syrjinnän kitkemiseksi lokakuisessa EPSCO-kokouksessa järjestettiin epävirallinen lounaskeskustelu ja silloin totesin ministereille, että olemassa olevia varoja pitäisi käyttää tehokkaasti hyväksi ilman, että olemassa olevat muut priorisoidut alat kärsisivät. Toki meidän on varmistettava, että uudet tarpeet voidaan huomioida oikealla tavalla, niin silti meidän nykyinen joustamattomuus kaipaa korjausta. Esimerkiksi monivuotisen MFFn keskivaiheen tarkastelun yhteydessä vuonna 2016. Mitä tulee sitten vaatimusten mukaisuus toimiin? Jos katson näitä tuloksia, virheaste on 3,7 prosenttia. Jos tätä asiaa nyt katsotaan kahdelta kantilta, niin voin sanoa, että olen tyytyväinen yhtäältä siihen, että nyt olemme siinä vaiheessa, että menoja yritetään kasvattaa jäsenvaltioiden puolella, mutta virheaste on samalla tasolla kuin edellisvuosina. Toisaalta taas, kun virheaste virheaste on tällä tasolla, niin me emme voi olla tyytyväisiä tilanteeseen, mutta voin kertoa teille, että mitä tulee unionin talousarvioon, niin sitä suojellaan, kuten tiedätte, monivuotisessa järjestelmässämme korjauksia toteutetaan siten, että riskinjäämä pienenee viiden vuoden ajan. ESFn korjaukset ovat olleet 2,8 prosentin luokkaa vuosittaisista kustannuksista. Mitä tulee itse virheasteeseen, niin minä uskon, että ainoa mahdollisuus päästä alle kahden prosentin kynnyksen vuositasolla on se, että me teemme todellisia rakenteellisia muutoksia siihen liittyen, miten rahastoa käytännössä käytetään. Tässä yhteydessä keskeisenä asiana on se, että siirrymme käyttämään yksinkertaistuttuja kustannuksia. Olette saaneet meiltä kertomuksen, jossa yksi selitteisesti kerrotaan tämänhetkistä tilanteista ja mihin me pyrimme tämän järjestelmän tiimoilta, joten tähän liittyen en kerro tässä vaiheessa sen enempää. Hyvät kollegat, jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa tehdyn yhteistyön myötä voidaan sanoa, että vuoden 2014-2020 yksinkertaistettujen menettelyjen kautta on päästy 23 prosentin menoasteeseen, ja tämä taas käytännössä tarkoittaa sitä, että sitoutumista ja paneutumista tarvitaan erityisesti joissakin jäsenvaltioissa, jotta yksinkertaistetut kustannukset periaatteena saadaan iskostettua järjestelmään ja jotta vuoteen 2017 mennessä päästään asetettuun tavoitteeseen. Tästä olisi hyötyä säännönmukaisuuteen liittyen ja erityisesti siihen liittyen, että hallintotaakka pienenee ja tulokset parenevat. Ensi vuoden MFF-tarkastelussa voidaan saada parannuksia aikaiseksi tälläkin saralla ja minä olen vakuuttunut, että parlamentti tukee meitä tässä suhteessa. Lopuksi, rouva puheenjohtaja, haluaisin todeta sen verran, että nyt on todellisia muutoksia nähtävissä, eli nyt suoritusperusteisesti halutaan toimia, ja tämä todellakin tyydyttää minua. Ei sen takia, etteikö muita asioita olisi huomioitu, mutta Kyse on vain yhdestä ehdosta varsinaisen tavoitteen, tavoit, tavoitteen tavoittelussa. Eli että käytettävät varat todellakin positiivisesti vaikuttavat siihen, että yhteisesti sovitut tavoitteet, poliittiset tavoitteet saavutetaan. Loppu hämöttää kyllä, me olemme oikealla tiellä, vaikka emme ihan heti vielä tähän päämäärämme vielä päässekään. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia tästä alustuksesta ja kommenteista. Ja, ja nyt puheenvuoro kollega Lavajovalle. Te voitte esittää komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle kommentteja ja kysymyksiä. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvä komission jäsen, hyvä Rova Ivanova, hyvä pääjohtaja, hyvät kollegat. Kuten kaikki jo tiedätte, tärkein kysymys, jonka haluaisin ottaa esille, kun puhutaan tästä komission vastuvapaudesta, meidän pitäisi omaksua rakentava lähestymistapa ja keskittyä tuloksiin ja lisäarvoon ja suoritukseen enemmän kuin pelkästään virhetasoon. Ja tämä on tietysti tärkeää, että keskitymme myöskin siihen, miten noudatetaan sääntöjä, koska nämä sääntöjähän ei voi olla tuloksia, tämä me tiedämme. Haluan kiittää komissionista siitä, että hän on puheenvuorossaan painottanut tuloksia ja myöskin antanut esimerkkejä tässä mielessä tästä suorituskykylähestystavasta. Oli myöskin kiittää näistä kirjallisista vastauksista, joita olemme saaneet, ja voimme palata kenties niistä joihinkin myöhemmissä kysymyksissäni. Niin nyt mitä tulee sitten, haluan tilintostumisvuonna sitä kiitokset tilintostumisvuonna Rova Ivanovalle, koska hän otti esille nämä suorituskykyyn liittyvät kysymykset Haluaisin myöskin kiittää ajatusta vaihdosta, että tällä välilläkin on ollut tämä varmaan kyllä viimeinen kerta, kun me keskustelemme. Varmasti tulee vielä lisää vastuuvapausmenettelyn aikana. Jos aloitamme tästä suorituskyvystä ja siirryttävistä kysymyksistä, totta kai tärkeimmät suorituskyvyn indikaattorit teidän alallanne, rouva komissaisen, ovat työttömyysluku ja työpaikkojen lukumäärä, jotka on luotu tai säilytetty. Te mainitsitte joitakin mielenkiintoisia lukuja. Te puhuitte siitä, että jaksolla 2007-2013 8,8 miljoonaa ESR-osallistujaa sai tai saattoi ylläpitää työllisyyden siksi, että ESR käytettiin tuona jakson, tuon jakson aikana ja yli 300 000 ihmistä, jotka saavat tukea ESRn kautta itse pystyvät työllistämään itse asiassa yli 50 000 startup-yritystä sai tukea. Haluan kiittää näistä luvusta olisin muutama kysymys teille. Haluaisin kysyä teiltä, miten luotettavia ja kestäviä nämä luvut ovat. Ovatko indikaattorit riittävän eh, hienosäädettyjä, jotta ne taisivat luotettavia tietoja jaksolle 2014-2020? Näettekö tämän näin? Ja yksi kysymys, jonka haluaisin vielä esittää, ovat nämä maakohtaiset suositukset ne heijastelevat jäsenvaltioiden ponnisteluja siinä, miten ne pyrkivät saavuttamaan EU 2020 tavoitteita. Miten komissio huolehtii eh, näistä maakohtaisista raporteista eh, työllisyyden pääosaston raportoinnissa, miten se ottaa se huomioon yksityiskohtaisemmin siellä. Sitten itse suorituskyky liittyvä kysymys vielä sitten on se, että mitkä maat ovat niitä, joissa on eh, markkinoiden tarpeiden ja todella olevien taitojen välillä olevia, oleva ero. Mitä, mihin toimiin tässä voitaisiin ryhtyä? Koska varmasti olisi parempi, jos puhuisimme siitä, minkälaisia askelia tulisi ottaa sen sijaan, että vain harjoittaisimme sormella osoittamista. Miten suorituskykyyn yksi avoin kysymys on vielä, joka on vastaanottokyky viimeisimmältä ohjelmakaudelta. Olemassa olevan vuoden 2014 tilien hyväksyt set up in relation to the requirements of regulation for... Tuossa on mukalta 183-2006, jossa ajateltiin 14 jäsenvaltion ESF-ohjelmia, jotka eivät ole olleet riittävästi kansallisten viranomaisten valvonnan kohteena ja joihin ei ole sovitettu mitään oikkaisevia toimia. Milloin tämä ongelma saadaan poistettua päiväjärjestyksestä? Ja sitten kysyisin vuoden 2007-2013 ohjelmajaksolla lisämaksut, joiden kasvu oli 239 miljoonaa euroa seitsemän ohjelman osalta, seitsemän ohjelman osalta on keskeytetty. Tämä on mainittu meidän kysymyksissämme. Ja komission sinne vastaus kysymykseen 2027. Siinä todetaan, että tässä vaiheessa ohjelman kautta lähellä sitä vaihetta, jolloin tukikelpoisuusjakso on päättymässä. Jäsenvaltio olisi pitänyt ryhtyä toimiin varmistaakseen se, että vastaanottokyky on olemassa. Haluaisin kysyä, tietääkö komissio varmasti sen, että nämä jäsenvaltiot ovat ryhtyneet kaikkiin toimenpiteisiin, vai onko tämä paikin äh, oletus vai oletteko varmoja siitä, että ne ovat ryhtyneet kaikkiin näihin toimenpiteisiin? Nyt on pikaisesti palata vielä tähän virhetasoon. Totta kai todennäköisin virhetaso työllisyyden ja sosiaalisten kysymysten alueella on 3,7 prosenttia vuonna 2014. Kuitenkin näimme kaikki tilintostumistumien kertomuksessa, että virhetasoa olisi voitu, olisi voitu olla huomattavasti alhaisempi, jos jäsenvaltiot olisivat käyttäneet kaikkea saatavilla olevaa tietoa Kuten jo mainittiin lukuisia kertoja, se oli mainittu siis tuosta myös tuon useampaan otteeseen, tämä on se viesti, jonka saamme joka vuosi. Ja haluaisinkin kysyä, että kun tätä ohjelmaa ja kysymystä aina käsittelee budjettivalvontavaliokunta, miksi tilanne ei parane, mihin toimiin komissio ryhtyy auttaakseen näitä välittäviä elimiä ja ajattelin nimenomaan myöskin sitä, miten henkilöstöä käytetään. Tämä olisi minusta hyvin mielenkiintoinen kysymys, josta olisi syytä keskustella. Sitten vielä lyhyesti nuorisotyöllisyysaloitteeseen. Sen te mainitsittekin jo, kiitoksia siitä. Mehän näimme, että osallistumisen osalta 110 000 työtöntä nuorta osallistui tähän ohjelmaan, tähän aloitteeseen sen tähän olisi toimi toimivana 2013. 1,3 miljardia euroa on jo osoitettu hankkeisiin, jotka toteut- ollaan toteuttamassa. Tuloksista raportoidaan vuonna 2014 ja ne ovat hyvin rajallisia, mutta sanotaan, että ne vastaavat laajalti komission arvioita, jotka liittyvät näihin operatiivisiin ohjelmiin ja käytössä oleviin ennakkorahoitukseen vuodelle 2013 mutta rahoitusta kuitenkin lisättiin vuonna 2015 ja raportissa antaa ymmärtää, että vuonna 2015 tapahtuu huomattavia toimenpiteitä ja että nuoret ihmiset tulevat saamaan palveluita ja tukea juuri tämän 30 prosentin ennakkorahoituksen lisäyksen vuoksi. Miten komissio arvoi, arvioi tässä vaiheessa nuorisotyöllisyysaloitetta? Onko se tuonut tuloksia? Ajatellen, että olisi alennettu alennettu, alennettu nuorisotyöttömyyttä jo tähän mennessä. Miten te arvioitte tätä? Haluaisin mainita erittäin tärkeän äh, asian, jota, joka myös mielestä on yksinkertaistaminen ja kulujen vähentämisen äh, yksinkertaista vaihtoehtoja. Kiitoksia. Ja se kertaa olemme saaneet. Voisimme kommentoida teidän suunnitelmianne jotka liittyvät näihin yksinkertaistettuihin kustannusvaihtoehtoihin esrm puitteissa. Mutta tällä rahoitusjaksolla tämä yksinkertaistettu, yksinkertaistettu maksu kustannusvaihtoehto, siinä on tiettyjä riskejä edunsaajille. Miten nämä riskit hallinnoidaan otettu huomioon uudella rahoituskaudella? Mikä on teidän suunnitelmanne tälle rahoituskaudelle? Ja sitten vielä konkreettisesti, miksi Bulgaria, Unkari, Latvia ja Slovakia ovat haluttomia käyttämään tätä vaihtoehtoa? Miksi ne eivät halua käyttää tätä vaihtoehtoa? Mikä on ongelma? Yksi kysymys, joka haluaisin esittää sekä komissiolle että tilintarkastustuomioistuimelle, on, että kun katsomme vastauksia, joita komission jäsen antoi kysymyksiin 18 ja 19, jotka liittyy eräisiin sopimuksiin. Näyttää siltä, että komissio olisi eri mieltä kuin tilastustoimistoin, joka oli sitä mieltä, että nämä uudet kumppanuussopimukset eivät riittävässä määrin heijasta EU 2020 tavoitteita. Niinpä haluaisinkin, että kumpikin instituutio selittää, mikä heidän näkemyksensä on näistä uusista kumppanuussopimuksista, heijastelevatko ne EU 2020 tavoitteita vai eivät. Ja vielä kaksi kysymystä. Rahoitusvälineet. 2014 vuoteen mennessä 53 rahoitusvälinettä, jotka oli rajoitettu tukemaan pk-yrityksiä, olivat toimeen 27 eh, jäsenvaltiossa sosiaalirahaston rahoittamina ja 16 700 noin 6700 pk-yritystä sai tukea tästä budjetista, joka oli 127 miljoonaa euroa. Mä olen tietysti kovin iloinen tästä. Olisi kuitenkin kysyä, mitkä olivat ennakkoehdot jäsenvaltiossa, jotta voitiin tehokkaasti hyödyntää rahoitusvälineitä sosiaalipolitiikan alueella. Ja mitä komissio tekee käsitellekseen tätä vastuuvelvollisuuskuilua, joka liittyy rahoitusvälineiden kysymykseen? Aikooko komissio lisätä rahoitusvälineiden käyttöä. Tilastustuomioistuin, sen tulisi varmastikin tehdä sitten horisontaalisen suorituskyvyn tilintarkastus, tarkastus nimenomaan näiden rahoitusvälineiden toiminnasta. Ja sitten vielä yksi kysymys, jonka mainitsit, Jorva komission jäsen. Meidän täytyy pysyä tässä ajankohtaisessa poliittisessa kontekstissa ja toimia sen mukaisesti. Niinpä mainitsen yhden tämän hetken kuuman aiheen, jota tekin jo puheenvuorossanne käsittelitte. Pakolaiset, pakolaiskysymys. Te totesitte, että olisi mahdollista käyttää rakennerahastoja, jotta voitaisiin käsitellä maahanmuuttohaasteita, kielten oppimista esimerkiksi, yhteisrahoitusta, ehdotuksessa, joka koskee avaininfrastruktuuria, esimerkiksi asuntoja, sosiaalisia, sosiaalista infrastruktuuria. Meillä on vain neljä rahastoa, joilla voidaan, joita voidaan käyttää tämän äh, pakolaiskriisin ja tuki, ja AMIF, EDF ja ESF. Nämä ovat ne neljä rahastoa, jotka me tällä hetkellä on käytössämme, mutta me tiedämme kuitenkin, että ERDF – EAKR ja Euroopan solidarisuusrahasto oli siis suunniteltu aivan eri tarkoituksiin. Mitä te ajattelette, ovatko nämä rahastot sovelias väline tukea jäsenvaltioita pakolaiskriisin yhteydessä, vai eikö olisi niin, että jäsenvaltiot tulisi rohkaista Eh, käyttämään enemmänkin käyttämättä jääneitä varoja, jotka niille on osoitettu EU-budjetista. Tässä olivat minun viimeiset kommenttini. Odotan mielenkiinnolla ajatusta vaihtaa muiden kollegojen kanssa, koska olen pyrkinyt todellakin ottamaan huomioon kaiken eh, tähän eh, vastuuvapaus työasiakirjaan. Kiitos vastauksestani jo etukäteen. Paljon kiitoksia. Nyt puheenvuoro ensin komission jäsenelle ja sitten tilintarkastustuomioistuimelle. Olkaa hyvä. Thank you well, uh, voorzitter. Paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja, arvoisa esittelijä, kiitokset teille. Vastaan käyttäen hollannin kieltä. Mitä tulee ensimmäiseen kysymykseenne, miten tarkastelemme näitä tietoja, joita saamme jäsenvaltioita, jäsenvaltioita kaikin keinoin, kaikki keinot, jotka ovat käytettävissämme, eli käymme asiakirjat läpi, ne asiakirjat, jotka meille lähetetään ja tarpeen vaatiessa käymme myöskin paikan päällä tarkastuksia toteuttamassa, eli tarkastuksetkin tarkistetaan. Tällä tavalla yritämme varmistaa, että ensimmäinen arvio ei jää viimeiseksi, vaan että me voimme luottaa näihin tietoihin ja jos ongelmia ilmenee, niin sitten asiaan puututaan. Ja jos on rakenteellisista ongelmista kyse, niin sitten järjestämme jäsenvaltioiden kanssa istuntoja, yritämme opastaa heitä, antaa heille tietoa, jotta tilanne paranisi. Mitä tulee maakohtaisiin suosituksiin, niin toden totta on selvää, että rahastot liittyvät maakohtaisiin suosituksiin – on olemassa ehdollisuusperiaate olemassa ja vasta vuodesta 2016 alkaen voimme tehdä tarkistuksia niihin liittyen, koska siinä vaiheessa jäsenvaltio pitää toteuttaa ex ante ehdollisuus. Jos tähän tavoitteeseen ei päästä, niin sitten me reagoimme teki, tarkastuksia tehden. Mitä tulee maakohtaisiin kertomuksiin, niin kollegoiden kanssa katsomme, miten niiden osalta jatkossa on toimittava, eli miten varoja käytetään. Makohtaiset kertomukset perustuvat siihen, että katsotaan, onko tehty uudistuksia. Niiden päällimmäisenä tarkas, tarkoituksena ei ole se, että me puutumme talousarviotoimintaan. Sitä varten on olemassa eri välineitä käytettävissä. Ja viime vuonna komissiossa päätimme, että CSR virtaviivaistetaan ja keskitymme keskeisimpiin ongelmiin, mutta tietenkin CSR ja talousarviot liittyvät tiiviisti toisiinsa. budjettien avulla yritetään puuttua niihin ongelmiin, jotka CRSien toiminnan toteuttamisen yhteydessä on havaittu. Niin ilmoititte äsken, että ennen kuin jäsenvaltioille annetaan suosituksia, niin ehkäpä olisi järkevämpää toimittaa tietynlainen agenda. Tietenkin toimikyvyn osalta voidaan ryhtyä aloitteelliseksi mutta jäsenvaltiot vastaavat muun muassa koulutuksesta. Me voimme tietenkin tehdä yhteistyötä, koordinoida toimia, antaa suosituksia. Näin komissio tulee myöskin tekemään. Ja jos katsotaan komission vuoden 2016 toimintaohjelmaa, niin Skills Agenda löytyy sieltä. Sen yhteydessä, siis valmistelut ovat kesken, me tarkastelemme siten, että miten Eurooppa omalta osaltaan voi kantaa kortensa kekoon, jotta ihmiset ovat vielä pätevämpiä jotta ihmiset voivat jatkuvasti kouluttaa ja kehittää itseään, eli elinikäinen oppiminen. Lisäksi katsotaan, miten voimme reagoida työmarkkinoiden työkykyvaatimuksiin, eli tässä tarvitaan työ- ja koulutuselämän yhteistyötä. Yhtä lailla tärkeää on, että yhä enemmän varoja käytetään siihen, että big data, massadata, analyysit toimivat paremmin, näin tunnistaen mitä työmarkkinoilla kaivataan. Tähän liittyen viittaan myöskin näihin todistuksiin. Niiden pitää olla rajat ylittävästi selkeämmin tulkittavissa, joista on selkeämmin luettavissa, mitä taitoja ja tietoja ihmisellä on, eli kyse ei ole vain ja ainoastaan näistä hyvin epämääräisistä tutkintotodistuksista. Sitten seuraava kysymys, niin vastaanottokyky muistaakseni. Eikö se oli viides kysymys? Niin, puutteellinen valvontatoiminta kansallisten viranomaisten puolelta. No, tietenkin eri välinein yritämme puuttua tähän tulevaisuudessa. Tiedätte, että uudessa ohjelmassa on suunnitella uusia välineitä, uusia tekniikoita, eli mikäli ei pysytä aikataulussa, niin sitten voidaan ryhtyä korjauksiin, kuten nettokorjauksiin, eli jäsenvaltiot eivät voi käyttää näitä varoja muihin ohjelmiin, Muitakin äh, tarkastusmahdollisuuksia on olemassa komission puolella hetkinen. Mitäs muita tekniikoita meillä on käytettävissä jäsenvaltioiden toiminnan tarkastelemiseksi? Ja, hmm? ja zoals ik daar juist ook al gezegd heb. Niin kuten sanoin, eli tarkastuksen tarkastuksia toteutetaan säännönmukaisesti paikan päällä, käydään ta- asiakirjoja tarkastelemassa katsotaan mitä tietoa meillä on tarjottu. Ai niin, ja sitten se, mikä meinasi unohtua, poliittinen vastuu kansallisten viranomaisten toimista tarkastuslausumien osalta. Eli on olemassa tietty sertifiointijärjestelmä, ja näin vastuu kasvaa kansallisten viranomaisten puolella. Sitten mitä tulee vastaanotto, niin hetki minä tässä nyt vain silmäilen näitä muistiinpanojani, jotka ovat vähän sotkuiset, mitä tulee näihin operatiivisten ohjelmien siirtoihin tai lykkäyksiin tai keskeytyksiin – Ja wat betreft eh, opgeschorte programma's... Niin tässä vaiheessa meillä on olemassa tiettyyn ohjelmiin liittyen varaumia, eli 21 toimintaohjelma 36 joistakin on nämä varaumat poistettu, koska on annettu viranomaisten puolelta kansalliselta tasolta vakuudet siitä, että tiedot ovat paikkansa pitäviä, mutta on olemassa vielä 16 ohjelmaa, jotka on jäissä kolme, niiden osalta on annettu uh, kirjallisia muistutuksia vuonna 2015-2017. Ohjelma on keskeytetty, kolme varoitusta on annettu ja 16 ohjelma on keskeytetty. Ja sitten esititte kysymyksen, joka liittyi vastaanottokykyyn toiminnallisten ohjelmien osalta. Mikä on tämänhetkinen tilanne? vuoden 2007-2013 ajanjakson ohjelmien osalta, no voimme todeta, että olemme oikeilla raiteilla, hyvältä näyttää. Maksut jäsenvaltioille on toteutettu 87 prosenttisesti lokakuun 2015 mennessä. Uskomme, että 90 prosenttiin voidaan päästä vuoden 2016 mennessä ja 15 jäsenvaltiota ovat käyttäneet jo 90 prosenttia käytettävissä varoista. Ja sitten maksujen osalta on olemassa pieniä viivästyksiä. Kroatia, Romaania, Espanja, Slovakia ja Malta. Kroatia on 66 prosentissa, Romaania 62, 57 Espanja, Slovakia 87 ja Slovakia myöskin. Ja voinkin todeta, että Kaikilla jäsenvaltioilla on mahdollisuus 2017 maaliskuun loppuun mennessä kertoa meille, miten asiat ovat edenneet ja pyytää näitä maksatuksia. Mitä teemme tilanteen parantamiseksi tällä saralla, niinhän te kysyitte. Me olemme perustaneet task force-ryhmiä, kahdeksan kappaletta kaiken kaikkiaan, jotta täytäntöönpano tehostuisi ja varmistaaksemme, ettei kauden lopussa synny minkälaisia maksatushäiriöriskejä. Tarkoituksena on varmistaa, että myöskin teknistä tukea voidaan tarvittaessa antaa jäsenvaltioiden toimintakyvyn parantamiseksi, eli että henkilöstöllä on riittävästi pätevyyksiä asioiden hoitamiseksi ja jotta hallinnointiviranomaisten ja valvontaviranomaisten toiminta kehittyisi. Yhtä lailla tarkastelemme sitä, tarvi, annetaanko jäsenvaltioiden puolelta riittävästi henkilöstöä tarjolle tehtävien hoitamiseksi. Ja yhtä lailla tärkeää on se, että parhaita käytänteitä vaihdettaisiin enenevässä määrin. Sitä varten meillä on olemassa sosiaalirahaston Transnational Network-verkosto käytettävissä näin tämän foorumin, tämän verkoston kautta. Jäsenvaltiolla on paremmat mahdollisuudet tietojen ja parhaiden käytänteiden vaihtamiseksi. Eh, Sitten virheasteeseen waarover ging de vraag? Dat is dat wat te doen aan, aan die Wat was de zesde vraag? La sixième question, je... Ja, dat is wat we doen in de om die naar beneden te trekken. Ja, ja oké, okay, ik kan hier, ik kon, sorry, mijn eigen Anteeksi, näitä varpoita ei pysty tunnistamaan. No, virheasteet jäsenvaltiotasoa, mitä pitäisi tehdä, jotta virhetaso laskisi ja voisimme paremmin suojella talousarviota. No sitä varten on olemassa erinäisiä toimia kehitettynä. Eli annamme ohjeistusta laajemminkin jäsenvaltioille sen suhteen, miten pitäisi valvont- hallintoviranomaisten puolella tarkastustyötä tehdä käytännön tasolla. Me annamme jäsenvaltioille esimerkkejä parhaista käytänteistä, muun muassa julkisten hankintojen osalta, kuten tilintarkastustuomioistuin ilmoitti, niin tämä on tärkeä asia, vaikkakin se on jäänyt hiukan taka-alalle. Sitten kapasiteetin parantamisseminaareja järjestetään. Tärkeänä pidän sitä, niin kuin seminaareissakin aina kerrotaan, että on olemassa tällainen risk scoring tool-järjestelmä, väline, jonka avulla jäsenvaltiot voivat toteuttaa riskianalyysejä, eli tunnistamaan heikkoudet. Tämä voi helpottaa oman järjestelmän heikkouksien tunnistamisessa. Eli seminaaria tähän liittyen tarjota, tarjotaan, jotta välinettä käytetään enenevässä määrin hyväksi myöskin Tarkastuksia toteutetaan tehokkaammin varmistaaksemme, että voimme antaa seikkaperäisempiä ohjeistuksia jäsenvaltioille, eli miten nämä ongelmalliset kysymykset saadaan kitkettyä päivän järjestyksestä. Ja mitä tulee vuosille 2014-2020, niin meillä on parempia toimintamahdollisuuksia välineitä käytettävissämme, kuten nämä nettokorjausvälineet. Näin voidaan antaa jäsenvaltioille ehdotuksia varojen tehokkaammaksi, tehokkaammaksi käyttämiseksi. Ja näin voidaan varmistaa, että virheiden määrä jäsenvaltiotasolla vähenee. Ja sitten kysyitte vielä, mitä teemme taistelussa nuorisotyöttömyyttä vastaan. Se on tietenkin yksi meidän painopistealueistamme. Niin, toden totta. Viimeisimmät luvut eilen Eurostat ne julkaisi. Nuorisotyöttömyys on viime vuosina laskenut 21,7 prosentista 20 prosenttiin, eli 28 jäsenvaltion alueella näin, ja 23,3-22,3 prosenttiin euroalueella. Kuukausi takaperin pyysin objektiivisia lukuja, ja ne osoittavat, että 2013 puolivälistä välistä 2015 puolin väliin mennessä nuorten, nuorten työttömien määrä on laskenut miljoonalla ja puoli miljoonaa vähemmän jo vuonna 2015. Eli kyllä tässä on edistystä havaittavissa, eli nuorisotyöttömyys heikkenee. Nuorille pitää tarjota mahdollisuuksia, me tarvitsemme päteviä, lahjakkaita ihmisiä, mutta on tietenkin tärkeää myöskin henkisen hyvinvoinnin kannalta, että heillä on olemassa tulevaisuuden näkymiä, he voivat kehittää itseään, pitää kiinni omista tiedoistaan ja taidoistaan. Tämä on meille komissiossa kaiken A ja O. Mutta miten me viestitämme tästä jäsenvaltioille? No meillä on tietenkin nämä rahastovarat, joita täytyy käyttää hyvin hyödyksi ja sitten poliittisia suosituksia jäsenvaltioille taistelussa nuorisotyöttömyyttä vastaan. Meillä on olemassa nuorisotyöllisyysaloite yhtenä ja vuosina 2014-2020 ajalla vähintään 12,7 miljoonaa euroa on vattu ohjelmointikaudelle, eli suoran nuorten osallistumiseksi työmarkkinoilla. Lisäksi meillä on olemassa koulutushankkeita, ja työmarkkinoiden järjestelmien kehittäminen, uuden aikaistaminen. Yli 26 miljoonaa on korvamerkitty vuosille 2014-2020 juuri sosiaalirahastosta tätä varten. Mitä tulee nuorisotyöllisyysaloitteeseen, niin siihen liittyen tietän, että ennakko maksujen määrä on kasvatettu. Kiitokset parlamentille aktiivisesta yhteistyöstä tämän toteuttamiseksi. Se edellytti lainsäädäntömuutoksia, mutta lyhyellä varoitusajalla tämäkin onnistui. Mutta kiitos kuuluu sekä neuvostolle että parlamentille. Tähän on siis päästy. Toukokuussa maksoimme ennakkona miljardi euroa eri alueille, jotka voivat saada tukea ja olemme havainneet, että hankkeet ovat päässeet kunnolla vauhtiin, sille jäsenvaltiotason likviditeettiongelmat juuri aluetasolla ovat, on ollut suuri ongelma. Siellä tarvittiin rahoituksellista tukea ja näiden ennakkomaksujen kautta nämä rahoitukselliset ongelmat ovat pitkälti hävinneet ja nyt nämä hankkeet on todellakin niin sanotusti polkaistu kunnolla käyntiin. Katsotaan sitten vuoden lopussa, mikä on tämänhetkinen tilanne. Jäsenvaltioiden on toimitettava meille tietoa ensi vuonna. Sitten voimme kertoa teille tilanteesta tarkemmin. Mitä tulee nuorisotyöllisyysaloitteeseen, niin raportointivelvollisuus on tiukentunut. Ja myöskin ennakkomaksuihin liittyen on olemassa tiukat kriteerit, eli 50 prosenttia pitää olla maksettuna ennen kuin voidaan varmistaa, että ennakkomaksusta voidaan pitää kiinni, muuten ne peritään takaisin. Mitä tulee nuorisotyöttömyyskysymykseen, niin tehän tiedätte, että meillä on nuorisotakuujärjestelmä käytössä. Jäsenvaltiot ovat hyväksyneet sen, että neljän kuukauden sisällä nuoren pitäisi päästä koulupenkiltä työpaikkaan tai sitten jos he ovat menettäneet työpaikkansa, niin heidän pitäisi päästä uuteen työhön käsiksi tai oppisopimuskoulutukseen kiinni. Me seuraamme tiukasti tilanteen kehittymistä ja tästäkin kerromme sitten enemmän vuonna 2016, eli miten nuorisotakuujärjestelmä on toiminut. Eli ensi vuoden loppupuolella voimme antaa teille kattavan kertomuksen ja ehkäpä se sitten myöskin ruokii keskustelua MFF-tarkistus työtä. Minä uskon, että me olemme päässeet jo aimoharppauksin eteenpäin vakuuttaaksemme kaikki, että työtä kannattaa tehdä. 20 prosenttia nuorisotyöttömyystasona. Se tarkoittaa sitä, että joka viides nuori etsii työtä sitä yht kanssa talous ei kestä, eikä yhteiskunta, joten hartiavoimin tällä saralla on tehtävä töitä, mutta olen erittäin tyytyväinen siihen, että on todellakin päästy eteenpäin ja sehän, jos mikä, on tärkeää. Ja sitten tämä Simplified Cost Options-järjestelmä, tämä on erittäin tärkeä väline. Mielestäni on hyvä, että sitä käytetään – Edellisellä kaudella me käytimme tätä järjestelmää 7 prosenttisesti. Se ei ole paljon, mutta se oli uusi järjestelmä ja jäsenvaltiot eivät ole kovinkaan tietoisia tästä järjestelmästä. Nyt tätä kustannusvaihtoehto, yksinkertaistettua kustannusvaihtoehtojärjestelmää käytetään enenevässä määrin. Jotkut jäsenvaltiot eivät käytä tätä järjestelmää laisinkaan minkään ohjelman osalta, toiset taas 60 prosenttisesti, kuten Italia, ja me haluamme tehostaa tämän käyttöä. Ja mitä tulee seuraavaan kauteen, niin me olemme päässeet jo 30 prosenttiin kustannustehokkuusjärjestelmän käytön osalta. Se on melkoinen harppaus parempaan syyn, suuntaan mitä tulee vuosiin 2014-2020, toivottavasti tältä osin prosenttiluku kasvaa entisestään. Me haluamme kertoa jäsenvaltioille tietoa järjestelmästä, että tarjota seminaareja, vaihtaa parhaita käytänteitä. Ja minä todellakin toivon, että me olemme päässeet nyt todellakin tähän 35 prosenttiin, mutta me haluamme päästä 50 prosentin tasoon tai ylikin sen. Toivottavasti siihen päästään, mutta se edellyttää, että saamme jäsenvaltiot vakuutettua siitä, että yksinkertaistettua kustannustehokkuusjärjestelmää käytetään enenevässä määrin hyväksi. Sitten näihin rahoitusvälineisiin liittyen mikä on niiden osalta tilanne. Me uskomme, että seuraavalla kaudella niitä voidaan käyttää tehokkaammin hyväksi kuin edellisellä kaudella. kaudella. Vuosina 2007-2013 ESFstä 49 rahoituksellista välinettä tuettiin seitsemässä jäsenvaltiossa. Kyse on lähinnä tuesta erittäin pienille mikroyrityksille – niiden osalta voidaankin sanoa, että 35 000 ihmistä on saanut tukea. Ja laskelmat osoittavat, että 23 000 työpaikkaa tai startup-yritystä on täten luotu. Sitten mitä tulee vuosi 2014-2020, välinettä voidaan käyttää tehokkaammin hyväksi, sillä meillä on parempi sääntelykehys käytettävissämme. Ja me toivommekin, ainakin tarkoituksena on toimia siten, että tähän mekanismiin investoidaan enemmän. Sosiaalirahaston kautta on tarkoitus investoida yksi miljardi ainakin 12 jäsenvaltiossa näiden rahoituksellisten välineiden käytettäväksi. Eli tämä summa on nyt tuplaantunut jäsenvaltioiden määräkin kasvaa. Tältä osin alkuunhan seitsemän tätä käytiin ja nyt on päästy 12, eli 12 maassa näitä rahoitusvälineitä käytetään. Ja sitten kysyitte siitä, että miten kumppanuus sopimukset saadaan linkitettyä yleisesti tähän toimintalinjaukseemme tai politiikkaamme. Siihen liittyen valmistelemme paraikaa asiakirjaa, Niin, tämä asiakirja. Niin me tiedämme, että te, kuten mekin, olemme huolissamme tästä tilanteesta. Kuten sanoin jo alustukseni yhteydessä, me pyrimme siihen, että jäsenvaltiot ja eri järjestöt, jotka toimivat tällä saralla, käyttäisivät rahastovaroja tehokkaammin hyväksi. Me arvioimme tilannetta. Me toimimme 16 artiklan mukaisesti Eli me kerromme teille myöskin tästä raportissa joskus tämän kuun puolessa välissä. Me olemme tietenkin tehneet valmistelutyötä ja valmistelutyö osoittaa muun muassa, että investointihalukkuus on lisääntynyt – tavoitteiden saavuttamiseksi suhteessa edelliseen kautteen, se on selvä positiivinen tulos. Yhtä lailla vaikuttavuus on kasvanut, eli ohjelmat ovat paremmin linjassa poliittisten tavoitteiden kanssa. Yhtä lailla on havaittavissa Hetkinen, nyt täytyy kyllä vielä lukaista tästä tarkemmin, mitä tässä sanotaan. Ja we zien ook toch wel, en dat is ook niet onbelangrijk, dat... De... Eh, niin, yhtä lailla tärkeää on, että käytettävissä olevat varat hyödyntävät rakenteellisten muutosten aikaan saamisessa kansallisella tasolla. Eli maakohtaisissa kertomuksissa ja suosituksissa se ja muissa ohjeistuksissa pyydämme jäsenvaltioita tekee korjauksia rakenteellisella tasolla ja hallinnollisen työn parantamiseksi. Tätä työtä tietenkin tulemme jatkamaan ja me oletamme, että parin viikon kuluessa voimme tarjota teille seikkaperäisemmän kertomuksen. Sitten seuraavaan kysymykseen. Ja, dat is de volgende. Er was nog een over het MKB. Horizontale audit. Ja, dat. Er was, il y avait une question, mais je Oui, le refugees dat is de laatste. Hmm. Ja, oké. Okay. On the refugees, ja. Yeah. Niin, pakolaiskysymyksiin liittyen. Niin. No niin, tässä menevät jo kieletkin sekaisin. Siis pakolaiset niin totesitte, että jäsenvaltioilla on jo ohjelmia, pitäisikö jäsenvaltioita patistaa toisenlaiseen toimintaan. No me voimme sanoa, että heidän pitäisi tehdä kaikkensa, jotta käyttävät muun muassa rahastovaroja tavoitteiden mukaisesti hyödykseen. Jos katsotaan sosiaalirahaston tavoitteita koulutukseen liittyen, työmarkkinoiden osallistumiseen ja osallisuuteen yhteiskunnan elämään. Kaikkia varoja voidaan käyttää näiden tavoitteiden saavuttamiseksi myöskin pakolaisten puolelta. Ensinnäkin heidän vastaanottaminen ja siinä vaiheessa varsinkin kun he ovat jäsenvaltioissa, että he pääsevät työmarkkinoille, niin tietenkin ESF-varoja voidaan käyttää myöskin pakolaisten hyväksi. Sitä varten on tarkoituksena toimia siten, että jäsenvaltiot varmistavat, että ne, jotka ovat olleet kohderyhmänä, niin eivät kärsisi tästä uudelleen ohjauksesta. Me katsomme, kuinka paljon pelivaraa meillä on olemassa varojen käytön laajentamiseksi myöskin pakolaisille. Mutta jos tilanteeseen on puute, puututtava, niin me sanoimme jäsenvaltioille ja hallintoviranomaisille ja ministereille, jotka vastaavat näistä kyseisistä asioista, että muutoksia ohjelmiin liittyen on hyväksyttävä mahdollisimman nopeasti. Eli käytännössä jäsenvaltiot voivat käyttää sosiaalirahaston välineitä, että fiat-rahoja, hyvinkin tehokkaasti hyväksi, eli nämä vähävaraisille suunnattujen eurooppalaisen avun rahaston varoja. Kyse on suojelutoimista. ESF-rahoja voidaan käyttää koulutukseen, mutta myöskin pakolaisten tukemiseksi siten, että he pääsevät työmarkkinoille. Ja sitten FEADiakin voidaan käyttää. Ja tehän tiedätte, että ensin yritetään antaa materiaalista tukea, eli katto pään päälle, jotain syötävää, eli perustarpeet on tyydytettävä niiden henkilöiden osalta, jotka eivät omaa hirveästi omia varoja. Mitä tulee sitten vanhojen ohjelmien päätöksen saamiseen, yksi asia on vielä auki vuosina 2000-2016. Tämä liittyy Italian tilanteeseen. Sisäilijä Calabria, Lavoro ja Bolzanon alueen hankkeet, ne eivät niitä ei ole vielä saatu päätökseen. Italian kanssa keskustelemme juuri siitä, että nämäkin työt saadaan hoidettua kuntoon, mutta tällä hetkellä ei ole vielä päästy yhteisymmärrykseen siitä, minkälainen taloudellinen korjaus on tehtävä, mutta joka tapauksessa tällaista rahoituksellista korjausliikettä kaivataan. Mutta me keskustelemme Italian kanssa siitä, että miten, miltä tällainen paras mahdollinen korjausliike voisi näyttää. Arvoisa esittely, minä uskon, että näin olen saanut vastattua kysymyksinne. Toivottavasti en unohtanut mitään. Meitä kohta loppuu aika. Tunti on mennyt, enkä ole vielä tavata keskustelua. Rova Ivanova, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minä yritän nyt vastata lyhyesti Glabajovan kysymyksiin. Hän kysyi 2020 strategian kumppanusopimusten yhteyksistä. Mielestäni tämä on erittäin tärkeä kysymys. Uskon, että vastaus löytyy kakkososasta kolmosluvusta, joka liittyy tuloksiin saamiseen talousarviosta. Noin lyhyesti me olemme nähneet, että on pyritty pääsemään 2020 tavoitteisiin. Kolmosluvussa on jotakin esimerkkejäkin jäsenvaltioista joissa oli todella hankala tai lähes mahdotonta päästä temaattisiin tavoitteisiin kumppanussopimusten pohjalta ajatellen painos, painopistealueita. Meillä on jotakin esimerkkejä siellä. Noin lyhyesti voi näin vain lausua, mutta lisäisin kuitenkin sen verran, että meillä on kattavampi kertomus kumppanussopimuksista tulossa ensi vuonna. Toivottavasti näin saattaa yksityiskohtaisemman vastauksen Kysymykseen, Ja mitä tulee rahoitusvälineisiin, niin vahvistaisin todellakin sen, että olen itse henkilökohtaisesti vastuussa ensivuotisesta kertomuksesta. Toivottavasti pystymme antamaan enemmän yksityiskohtia tästä aiheesta. Kiitos. Ja, vielen Dank, bevor ich das Wort, ähm, Paljon kiitoksia. Ennen kuin puheenvuoro siirtyy kollega Zellerille, niin Marokon parlamentin valtuus Kunta on täällä vieraanamme. Tervetuloa vierailulle. Me Me toivotamme tielle tietenkin menestyksekästä tulevaisuutta. Niin, oikein paljon kiitoksia. Minun, Achim Zeller, bitte. Kollega Zeller, olkaapa hyvä. Frau, kiitos rouva puheenjohtaja. Sydämiset kiitokset meille vastuvapauskertomuksesta ja teille, Rova komission jäsen, siitä, että tänään olette täällä vastaamassa meille. Haluaisin tätä meille vedettyä listaa maksuista ja ennakkorahoituksesta, siis tällaista väliaikaisrahoituksesta, haluaisin palata tähän kysymykseen, koska erot ovat melko merkittäviä yksittäisiä jäsenvaltioiden välillä – ja sitä olisi varmastikin syytä analysoida hiukan lähemmin Kroatia. 65 prosenttia. Siinä voin katsoa, että olosuhteet varmasti ovat sellaisia, että ne hiukan lieventävät tilannetta, koska tämä on uusi jäsenvaltio, mutta muut ovat olleet jo mukana melkoisen aikaa. Kaikki valtiot, myös ne, jotka 10 tai 8 vuotta sitten liittyvät jäseneksi, niillä liittymisvaiheessa oli rahoituksellista tukea, henkilöstötukea käytettävissään, niin että ne saattavat valmistautua tähän jäsenyyteen ja niihin menettelyihin, jotka ovat normaaleja, ennen kaikkea mitä tulee suurten ohjelmien ja rakennerahastojen hyödyntämiseen. Ja siinä minua kyllä hämmästyttää, että usein jäsenvaltiot tulevat aivan, näyttävät aivan erilaisia tuloksia. Romania 62 prosenttia ja Bulgaria 85 prosenttia tai 95 prosenttia jopa Espanja, 74 eh, prosenttia Portugali, 95 prosenttia. Luvut osoittavat usein, että me käytämme rahoja kauden osalta, jonka itse asiassa olisi pitänyt päättyä jo kaksi vuotta sitten. Ja siis meillä on tämä N plus 2, tai uudemmat jäsenvaltioiden osalta N plus 3 sääntö. Te sanoitte, Rova komission, sen, että vielä maaliskuun 2017 me maksamme. Me siis maksamme edelleen kaudesta, joka on jo aikaa sitten päätynyt, ohjelmista, jotka oli aikaa sitten nyt saattaa loppuun kun kuitenkin jo siis uuden kauden olisi pitänyt voida alkaa. Nyt on 24. Äh, marraskuuta, siis se on se päivä, jolloin komission vastaus on tehty. Siinä on luku, jossa on 92 prosenttia, mitä tulee operatiivisten äh, ohjelmien hyväksymiseen näissä valtioissa. Ja nyt sitten tulee tämä huippu, jälleen kerran suuri valtio, joka on ollut jo vuosi 10 Euroopan unionin jäsen, Espanja. Siellä vas- mutta on tämän vuoden lopussa odotettavissa operatiivisten ohjelmien hyväksyntä. Omasta kokemusta tiedän, että kun nämä on hyväksytty, se ei suinkaan merkitse sitä, että työ jo alkaa. Ohjelmien pohjalta täytyy sitten laatia nämä hankkeet, etsiä kumppanit, joilla menee varmastikin vielä yksi vuosi lisää tähän aikaan vuoden 2016 lopussa, eli käytännössä on kolme tai neljä vuotta enää näiden ohjelmien toteuttamiseen. Ja nyt syntyy siis samantyyppinen tilanne, tai sitä ainakin, se ainakin on uhkaamassa jälleen tukikauden lopussa. Meidän pitäisi todellakin vielä kerran pohtia sitä, että meillähän on ensi vuonna tämä puolivälin tarkastus tulossa monimuotoisen rahoituksen kehyksen osalta ja myöskin aluerahaston ja sosiaalirahaston osalta tätä pitäisi hyödyntää sen katsomiseksi, onko nykyinen menettelytapamme tehokas. Te sanoitte, että jäsenvaltiot voivat tehdä hyvin paljon sosiaalirahaston varoilla. Tähän liittyy minun mielestäni selvästikin iskusana joustavuus. Mutta miten joustavia jäsenvaltiot sitten ovat? Tässä siirtyisi nyt toiseen asiaan, nimittäin globalisaatiorahastoon. Sen osalta komissio on todennut, että toimeenpano, yhden hakemuksen toimeenpano, aina siihen saakka kunnes se toteutetaan sitten globalisaatiorahaston puitteissa vie 24 kuukautta, kaksi vuotta. Ja maksut, sitten kun kaikki meitä on saatu päätökseen, voisivat tapahtua sitten 28 viikon kuluttua. Samana kanssa sanotaan, että vuonna 2014 yli 28 000 erotettua tai irtisanottua tai siis no, vapaaksi päästy, täystyttä työntekijää on saanut mm, maks, hakenut maksuja globalisaatiorahastosta viime vuosina on ollut huomattava näiden hakemusten äh, määrän kasvu, mutta nämä toimenpiteet, joita nyt on haettu globalisaatiorahastosta, kun ne sitten on, niihin on sitten ryhdytty, kun on toteuttamaan – näistä 28 000 haetusta on jäänyt vain 19 000, lähes, lähes 10 000, lähes kolmas osa on muuta kautta sitten etsinyt työtä tai löytänyt muun mahdollisuuden ansaita toimeentulonsa. Minusta tämäkään ei kyllä nyt näytä kovinkaan joustavalta, siis tämän välineen käyttö. Kyllähän nyt tässä voisi työmarkkinapolitiikka, joka on sosiaalirahaston yksi painopiste, Eikö, eivätkö sen puitteissa jäsenvaltiot voisi reagoida nopeammin ja käyttää käytössään olevia varoja, jos ajatellaan sitä, että vielä kaksi vuotta ohjelmakauden jälkeenkään vielä ei ole täysin ammennettu kaikkea. No sitten maakohtaisten suositusten toimeenpano. Te mainitsitte kiitettävästi sen, että maakohtaisten suositusten osalta on nyt painotettu ennen kaikkea sitä, että romanien integraatiota – harjoitetaan sosiaalirahaston varoin. Menestys kuitenkin osoittaa, että nimenomaan alkuperämaat, joissa on monia, jotka ovat romaneja, sanoisin nyt varovaisesti, siellä on hyvin varovaisesti otettu näitä varoja käyttöön. Ja näyttää siltä, että integraatio ei ole kovinkaan onnistunut. Aluekehitysvaliokunnassa olemme puhuneet nyt tällaisista marginalisoituneista väestöryhmistä – ja omasta, omasta kotikaupungistani Berliinistä tiedän, että viime vuosina on ollut huomattavaa romanien kaupunkien, kaupunkiin muuton lisääntymistä. Eikö se ole niin, että ne, jotka ottavat kantaakseen tämän integraatiorasituksen näiden lähtömaiden sijaan, saisivat nämä varat käyttöön maakohtaisten suositusten tai varojen osoittamisen yhteydessä – koska romani-integraatiolle, voi siitä sanoa omasta kokemuksestani, romani-integraatiolle on tarpeen, että on paljon ponnisteluja ja paljon rahoitusta. En halua käyttää liikaa tässä aikaa ja ainakin nyt muille puheenvuoron. Danke. Kiitos. S- ja D-ryhmästä kollega Pirinski. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin muuten lailla kiittää tilintarkastustuomioistuinta Rova Ivanova ja komission jäsentä ja hänen henkilökuntaansa kattavasta tilannekatsauksesta, jonka saimme. Kiitos myös kirjallisista vastauksista. Minä esittäisin kolme lyhyttä kysymystä, ehkä muutamalla yleisemmänkin. Ensinnäkin liittyen saamaamme tietoon, että 300 000 ihmistä on tukea saanut ESRstä työllistääkseen itsensä. Voitteko antaa jotain lukuja, kuinka hyvin nämä uudet yrittäjät ovat menestyneet vuoden päästä tuen jälkeen? kuinka paljon lisätyöpaikkoja ehkä on syntynyt näiden itsensä työllistäneiden voimin. Toiseksi yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot. Edellisellä toimenpideohjelmakaudella jäsenvaltiot käyttivät varsin vähän niitä liittyen epävarmaan oikeudelliseen tilanteeseen ja kun ei ollut selvää ohjeistusta tarjolla komissiosta – mitä toimenpiteitä olette toteuttaneet, että olisi yhtenäiset säännöt koskien kaikkia sidosryhmiä 2014-2020 ohjelmakaudella. Kolmas kysymys puolestaan liittyy yhteistyöhön Euroopan investointipankin kanssa. Pankki on kertonut, että 2013-2014 se sijoitti enemmän kuin oli alun perin ajatellut eri ohjelmiin liittyen äh, nuoriso-ohjelmaan, työhön ja taitoihin liittyen. Suurin osa, 90 prosenttia, meni neljälle maalle, Espanjalle, Italialle, Kreikalle ja Portugalille. Siksi kysyisinkin, mitä yhteistyötä komissio tekee ja miten se koordinoi näiden kohdalla investointipankin kanssa. Kerääkö komissio tietoa, eritteleekö se näitä tietoja, miten EIPn EUn varoista tulevat sijoitusrahat tukevat EU 2020 tavoitteet. Ja sitten vähän yleisempää ajattelua komissiolle kun te mainitsitte uusista haasteista maahanmuuton ja pakolaistulvan vuoksi ja mitä yhteistyötä EU joutuu tekemään työmarkkinoilla. Vaikuttaa siltä, että tämä liittyy vähän laajemminkin siihen, miten työntekijöitä hallitaan, työntekijöiden liikkuvuutta hallitaan EU:ssa. Ja se puolesta liittyy yhteen neljään perusvapauteen, eli liikkumisvapauteen. Oletteko pakolaispohdiskelussa huomioineet nämä laimat liikkuvuus ja vapauskysymykset? Fordi itse kollega Czarnecki. ECRn puolesta kollega Czarnecki. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Puheenjohtaja, kello rientää ja esitän hyvin lyhyen kysymyksen. Ensinnäkin kiitokset entisille jäsenillemme, komission jäsenelle, hyvästä alustuksesta ja totta kai entiselle valiokunnan jäsenelle ja nyt tilintarkastustuomioistuimen jäsenelle rouva Ivanovalle. Kiitos hänen tekemästään työstä. Minulla olisi kysymys, joka liittyy globalisaatiorahastoon, sen jäljiltä mitä herra Zeller kyseli. Mitä komissio, komission jäsen, aikoo tehdä seuratakseen globalisaatiorahaston täytäntöönpano, ettei tulisi väärinkäytöksiä varojen käytössä? kun mitä tietoja on tullut, on vaikuttaa olevan suuria yrityksiä aika paljon. Miten seuranta ja valvonta toteutuu? Lyhyt kysymys teille komission jäsen. Asetuin itsekin vielä puhelistalle, koska saatoin nähdä äh, pääjohtajan raportissa, että meillä on nyt jo 37 tutkintaa käynnissä Olafin puitteissa, jotka liittyvät sosiaalirahastoon. Huomasin, että itse olen omissa laskelmissani lähtenyt selkeä, että tässä on tapahtunut lisääntymistä, koska tämä perustetaisiin lehtiartikkeleihin siitä, mitä on tapahtunut Espanjassa ja Turkissa on tapauksia, joita ei pitäisi olla. On, on harmi, että vain 16 jäsenvaltiota tähän mennessä on on tätä riskiarviointivälintä käyttänyt ja mitä, miksi näin on? Mitä tehdään sen hyväksi, että tapahtuisi enemmän tällaista, koska 22 maata on mainittu täällä muualla, miksi vain 22? ESR-rahoitustilanne on huonontunut huomattavasti. Teillä on kuitenkin paljon edessäne, ole hoitamattomia maksuja ja pelkästään tämä takauma tekee hyvin suurin osan vuoden 2015 ESR-budjetista. Haluaisin kuulla, mikä on suunnitelma, mitä tulette tekemään, mitä haluatte tehdä. Ja vielä kolmas kysymys, joka koskee virhetasoa. Rova Ivanova sanoi, että virhetaso olisi 1,9-5,6 prosenttia ja, ja ESRn pääosasto puhuu 2,84 prosenttia. Tässä on hiukan eroa ylös ja alaspäin siis 0,9 prosenttia korkeampi on pääosaston lähestynyt kohta. Tämä ei voi olla pelkästään metodista johtuva ero, koska tiedotustuomioistuinhan kääntyy teidän puolen ja otti monia tärkeitä asioita esille, muun muassa se, mitä komissio laskee virhetason. Miten te erotatte tämän, tämän eron? Teillä on puheenvuoro, pyytäisi olemaan täsmällinen, koska meillä alkaa olla aikapula. Olkaa hyvä komission jäsen. Dank voorzitter. Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia mitä tulee kollega Zellerin esittämään kysymykseen. Maksuviipeet. Niin, kollega Zeller mainitsi on luvut tiettyjen jäsenvaltioiden osalta syynä on se, että täytäntöönpano ontuu jäsenvaltiotasolla. Esimerkiksi hallinnollisen kapasiteetin puutteesta johtuen. Eli hankkeet eivät välttämättä ole tukikelpoisia tai ohjelma ehdotukset tulevat myöhäisessä vaiheessa tai hallintopuolella henkilöstövaihtuvuus on suuri. Espanjaan liittyen esititte kysymyksiä, mitä ongelmia on olemassa. Espanjan osalta voin sanoa, kunhan luvut löydän. Seitsemäntoista kahdesta ohjelmasta on keskeytetty, eli nyt on enää seitsemän jäljellä. Eli kyllä tältä osin on päästy eteenpäin, vain seitsemän keskeytystä. Eli Espanjan kanssa on tehty hartiavoimin yhteistyötä ja Espanja on tehnyt myöskin itse kovasti töitä ja tämä on tuottanut tulosta. Ongelmat liittyivät monimutkikkaaseen välittäjäorganisaatioon. Se johti viivästyksiin ja ensimmäisen asteen verifiointi oli aika lailla heikkoa ja tietojen ohjelmien auditointi ei toiminut tyydyttävällä tavalla. Komissio on, niin kuin tässä jo kerroin, tehnyt yhteistyötä Espanjan kanssa. Olemme antaneet ohjeistusta ja tukea Espanjalle tämän yksinkertaisten kustannustehokkuusjärjestelmän käyttämiseksi. Ja nyt on kyllä tuloksia selkeästi nähtävissä, sillä välittäjien määrä on laskenut Espanjassa 130-30, ja mitä tulee kustannustehokkuusjärjestelmään, niin Espanja on ykkösenä sen suhteen, että se todellakin käyttää tätä järjestelmää enemmän kuin lähes kaikki muut. Mitä tulee nyt käynnissä olevaan ohjelmakauteen minä uskon, että kaikki saadaan kuntoon vuoden loppuun mennessä. Eli Espanjan osalta voidaan kyllä sanoa, että nyt on päästy aimoharppauksen eteenpäin. Ja mitä tulee sitten globalisaation rahastokysymykseen, toden totta siihen liittyy ongelma menettelyiden kestoon ja arvioinnin tiukkuuden liittyen. Yleensä tässä menee 28 viikkoa ennen kuin prosessi hyväksytään. Te tiedätte, miten hankala harjoitus tämä on ennen kuin rahat voidaan vapauttaa. Ja se fakta, että me joudumme tekemään monella rintamalla työtä saman asian osalta, niin se on aiheuttanut sen, että rahat ovat aika lailla myöhäisessä vaiheessa käytettävissä. Mitä tämä edel kaipaa? No meidän pitää päästä tästä jäykästä järjestelmästä eroon ja meidän on varmistettava, että prosessit lyhenevät ja mielestäni paras yhteysasian käsittelemiseksi olisi MFFn määräaikaistarkastelu. Sitten romaanikysymykset niin mehän tiedämme, missä maissa romaanit yleensä asettautuvat aloilleen ja voidaanko varoja käyttää myöskin romaanien kotouttamiseen, pitäisikö varoja antaa niille maille, joissa romaanit yleensä asuvat. No toki, toki, miksi ei? On olemassa jäsenvaltioita, jotka ovat romaanien suosiossa ja nämä jäsenvaltiot käyttävät ESR-varoja näiden vähävaraisten yhteisöjen tukemiseen. Ja tietenkin ESR-rahojakin voidaan tähän tarkoituksen käyttää. Sen verran vielä ESRään liittyen ja romaneihin liittyen, että kun katsotaan tämänhetkistä tukikautta, niin nyt me ohjaamme kohdennetusti varoja tietyille ryhmille, eikä enää näin ylimalkaisesti ja tällainen kohdennettu korvamerkintäjärjestelmä kyllä on omiaan tarjoamaan parempia tuloksia. Sitten kollega Pirinski, onnittelut teille. Te vastasitte myöskin harmaan talouden vastaisesta työstä onnittelut ne tuloksista. Te esitettiin myöskin lukuisia kysymyksiä ESR-rahoista. No nämä annetaan yksityisille ammatin harjoittajille, mutta meillä ei ole tämän enempää tietoa käytettävissä. Nuorisotyöllisyys aloite pitää sisällään indikaattoreita ja tietenkin me katsomme, mitä tapahtuu kuusi kuukautta sen jälkeen, kun ihmiset ovat olleet tässä hankkeessa mukana. Mitä tulee PK-yrityksiin ja eri instrumenttien käyttöön, niin valitettavasti meillä ei ole tietoa käytettävissä. Mutta tärkeää on, että ihmiset saavat lainaa yrityksen perustamiseksi tai sen toiminnan laajentamiseksi on hyvä asia. PK-yritykset vastaavat 85 prosenttisesti uusien työpaikkojen luomisesta, joten kyllä PK-yritykset kaipaavat tukeamme. Ja on hienoa, että sosiaalirahaston kautta varoja voidaan ohjata myöskin PK-yrityksille. Een vraag over de vereenvoudiging. Sitten ESR-sääntöjen yksinkertaistamiseen. No meillä on tällainen yksi yhteinen määräys, eli yksi yhteinen järjestelmä, joka koskettaa kaikkia rahastoja, eli perusmääräykset ovat kaikkien osalta samat, se yksinkertaistaa toimintaa. Sitten meillä on olemassa yhteinen järjestelmä maksujen osalta ja kaiken yksinkertaistamisen taustalla on se, että mahdollisimman laajasti käytetään yksinkertaistettua kustannustehokkuusjärjestelmää, eli että tällä rahoituskaudella päästään vähintään 50 prosenttiin, mutta toivottavasti päästään yli sen kynnyksen, joka on lainsäädännössä määrättömä. Ja kun puhutaan yksinkertaistamisesta, niin yhtä lailla tärkeää on, että me tarkastelemme ylisääntelyn purkamista – meillä on varoja käytettävissä, eurooppalaiset kriteerit on olemassa, niistä on keskusteltu, niistä on neuvoteltu jäsenvaltioiden kanssa, mutta jäsenvaltioilla on lisää vaatimuksia ja se taas lisää tätä valtavirtaisuutta ja se ei tietenkään ole omiaan pyrittäessä saavuttamaan esitetyt tavoitteet, joten me yritämme purkaa tätä liikkasääntelyä. Sitten mitä tulee investointipankkiin liittyvään kysymykseen, säännöllisesti keskustelemme pankin henkilöstön kanssa ja me annoimme pankille mandaatin panna täytäntöön mikrorahoitusmääräykset – sopimukset tullaan tuota pikkiä allekirjoittamaan. Pankilla on mikrorahoitukseen liittyvää kokemusta paljon enemmän kuin meillä. He tietävät, miten yritysten ja pk-yritysten kanssa pitää toimia, joten olettaa voi, että yhteistyö pankin kautta tarkoittaa tilanteen parannemista, tulosten parannemista, koska varoja käytetään tehokkaammin hyväksi. Tämän kuukauden aikana tulen vielä keskustelemaan investointipankin kanssa tästä asiasta ja asian jatkokäsittelyä seurataan. Ja sitten tähän mobiliteettiin liittyen pakolaisten näkökulmasta katsottuna, miltä se näyttää, tietenkin meidän täytyy varmistaa liikkuvuus. Ne, jotka hakevat kansainvälistä suojelua, niin he eivät voi sanoa, että minä haluan tuohon tai tuohon maahan. Heidän pitää hakea suojaa siitä maasta, johon he ensimmäisenä tulevat. Siellä heidät rekisteröidään ja sitten viedään muualle tai sitten ei. Kyllä heidän pitää tässä ensimmäisessä EU-maassa, saapumismaassa, jonkin aikaa pysyä kyseisessä maassa – Ja myöhemmässä vaiheessa he voivat käyttää sitten tätä vapaata liikkuvuutta hyödykseen, mutta ei heti ensimmäisen vuoden aikana, kun ovat tulleet unionin alueelle. Sitten kollega Czarnski, hankala nimi, Czarneki, no menikö sinne päin, hyvä. Ja, daar was een vraag over Niin, menojen valvonta. Ja. Ja, ik denk dat ik over de EGF, de EGF, ja, de, de... EGF-kysymykseen liittyen annoin vastauksen, kun vastasin Zellerille. Mutta jos katsotaan, miten ohjelma toimii, niin hyvinhän se toimii, mutta se on aika lailla raskansoutuinen. Ja meidän täytyy vain pystyä MFFn määräaikaistarkastuksen yhteydessä pyrkiä lyhentämään prosesseja. Sitten kollega Gresslen kysymykseen. Todellakin meillä on olemassa väline, riskien tunnistamiseksi jäsenvaltion tasolla. Näiden avulla jäsenvaltioiden pitäisi nopeammin pystyä tunnistamaan riskitekijät. 15 jäsenvaltiossa tilanne on todellakin sellainen, että välinettä on tarkoitus käyttää, mutta 26 valtiossa tätä on markkinoitu. Eli 26, 22 maassa, 28 maasta haluaa tämän käyttöön, eli kaksi vielä puuttuu. Saksa ja Luxemburg ovat ilmoittaneet, etteivät aio käyttää järjestelmää, koska uskovat, että heidän riski analyysi ja riskin ehkäisemisjärjestelmät ovat riittävät, mutta me uskomme, että SEO toimivat vielä paremmin. Ja mitä tulee sitten maksusumaan, Katsotaanpas näitä lukuja. Niin vuonna 2014 tämä oli melkoinen ongelma, kuten muistatte, mutta vuonna 2015 tilanne on parantunut ja vuonna 2005 kaikki avoinna olleet maksut on maksettu. Vuoden 2015 osalta tilanne on parantunut Kokonaissumma maksamattomista maksuista on 3,7 miljardia. Tämän vuoden puolella siis 2,5 miljoonaa on sellaisia maksuja, jotka varmaankin voidaan maksaa, siis miljardeista nyt puhutaan, 2,5 miljardia, ne voidaan maksaa ja useimmat näistä maksatuksista jotka liittyvät marras-joulukuuhun, niin ne voidaan hoitaa varmaan ensi vuoden alkupuolella. Mitä tulee sitten näihin epätavanomaisiin maksuhäiriöihin, eli tällaisiin viivästyneisiin ilmoituksiin, noin 400 miljoonaa euroa on tämä summa tämän vuoden osalta ja tämä siirtyy ensi vuoden puolelle hoidettavaksi. Komissio pyrkii varmistamaan sen, että maksut toimitetaan niille jäsenvaltioille, jotka saavat tukiohjelman, kuten Kreikka ja Kypros, ja sitten maksut niille maille ja ohjelmille, jotka on aikanaan keskeytetty ja taas saaneet vihreää valoa jatkon osalta, mutta me käymme ne kronologisessa järjestyksessä nämä ohjelmat läpi ja näin yritämme varmistaa, että mahdollisimman nopeasti nämä maksatukset toteutetaan. Mitä tulee ensi vuoteen, niin me uskomme vakaasti siihen, että maksusuma saadaan purettua ja että ensi vuoden lopussa ei enää tällaista maksamattomien maksujen summaa enää ole olemassa. Tämän verran näistä maksatuksista ja sitten mitä tulee virheasteeseen. Me olemme puhuneet paljon tehokkuudesta, mutta virhemarginaali on tietenkin tärkeä asia, koska varat on käytettävä oikealla tavalla. Sitä aina peräänkuulutamme, kuten toimikauteni alussa sanoin, niin me teemme kaiken mahdollisen sen hyväksi, että riskit ovat vähäisiä ja jos riskejä on olemassa, niin saamme heti varoituksen sanasen siitä ja puutumme tilanteeseen. Tämän vuoden osalta luku on viime vuoteen verrattuna noussut hiukan, mutta onneksi ollaan tämän globaalin 4,4 prosentin kynnyksen alapuolella. Kyllä nyt on nähtävissä, että virheaste on laskenut laskemistaan, jos verrataan edellisvuosiin tätä tilannetta. Oikeastaan tilanne on parantunut joka vuosi, paitsi vuosina 2006-2008 välisenä aikana kohesiorahaston osalta. Mitä tulee virheasteeseen, Tiedän, rouva puheenjohtaja, että sanoitte, että virheaste kertoo sen hetkisestä tilanteesta jotain, mutta yhtä lailla tiedätte, että tehdään aina korjauksia, puututaan tilanteeseen, me käytämme kaikkia mahdollisia välineitä hyväksi tilanteen korjaamiseksi, tarpeen vaatiessa virheasteen laskemiseksi. Meidän tietenkin täytyy katsoa, mitä jäsenvaltioiden hallintoon viranomaiset meille kertovat ja mitä tarkastusviranomaiset meille ilmoittavat. Paljon tarkastustyötä on toteutettava ennen kuin maksut voidaan suorittaa, mutta mitä tulee näihin virheasteisiin ja verrataan niitä edellisvuosiin, niin kyllä tänäkin vuonna korjauksia voidaan tehdä ja me todellakin toivotaan, että näiden korjausten kautta päästään alle kahden prosentin virheasteen. Kiitos. Nyt on varmastikin tarvetta vielä erinäisiä kysymyksiä, mutta aikaa ei enää ole, joten voimme varmasti kysymyksiä kirjallisena niin, että saamme kirjallisen vastauksen. E, Haluaa Korova Ivanova tilintarkastustumistumista vielä käyttää puheenvuoron. Just thanking you haluaisin vain kiittää hyvästä keskustelusta teille ja komissiolle. Kiitos. Ja vielen dank. Kiitos. Ja lopuksi vielä esittelijä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitos keskustelusta. Mielestäni tässä varmasti käytiin läpi kaikki ne asiat, jotka on otettava vastuuvapauteen mukaan. Valitettavasti on kyllä sanottava, että olisi syytä palata muutamaan kysymykseen komission täytyy vähän tarkemmin selvittää joitakin kysymyksiä. Minun täytyy tietää enemmän vastuvapausmenettelyä varten. Voisin ehkä pyytää teitä keskittymään suoritukseen, kun kerran kysyin työpaikoista ja keskeisistä suoritusindikaattoreista. Ovatko ne sellaisina hyvin kohdennettuja ja pätevällä pohjalla. Tämä suorituspuoli on kaikkein tärkein, enkä saanut siihen kunnon vastausta. Ja, ja sitten joitakin jäsenvaltioiden kohdalla on keskeytetty ohjelmia tai lopetettu. Haluan tietää konkreettisista toimenpiteistä tarkemmin. Niistä puhuitte, mutta halusin tietää, mitä ne ovat. On joitakin jäsenvaltioita, jotka kieltäytyvät käyttämästä näitä välineitä. Miksi? Mitä enemmän voidaan tehdä? Mitä tehdään ihan konkreettisesti noiden maiden kohdalla, jos siellä vaikeuksia on? Haluan enemmän tietoa näistä asioista. Sitten yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot. Siitä tarkempaa tietoa, kiitos. Haluaisin todellakin tietää, mitä haittaa siitä on edunsaajille ja miten ne huomioidaan uudella rahoituskaudella. Mainitsin joitakin maita, jotka ovat haluttomia käyttämään näitä vaihtoehtoja. Miksi? Mitä tässä voitaisiin tehdä? Lopuksi olisi mielenkiintoista todella saada nuorisotyöllisyysaloitteen alustavan tarkastelun arvioinnin. Sanoitte, että se tulisi ensi vuonna. Se olisi tärkeä vastuuvapauden kannaltakin. Lähetä vielä luettelon kysymyksistä, niin joihin haluaa enemmän tietoa. Kiitos joka tapauksessa tästä keskustelusta. Vielen Dank. Wir werden also eine Deadline festsetzen, damit... Määräaika tullaan esittämään, jotta kaikki kollegat, jotka haluavat esittää kysymyksiä, niin voivat niin tehdä tai pyytää kommentteja kyselykalakkeeseen liittyen. Oikein paljon kiitoksia vastauksista. Arvoisa komission jäsen, arvoisa pääjohtaja, tämä asia on käsitelty nyt loppuun. Oikein paljon kiitoksia siitä, että pääsitte paikalle. Me pysymme yhteydessä. Pakolaiset romaanit, nuorisotyöttömyys, ne ovat tärkeitä varojen hallinnoinnin näkökulmasta katsottuna. Oikein paljon kiitoksia. Nyt pääsemme esityslistalla eteenpäin seuraavaan kohtaan. Erityiskertomus 2015 numero 14. AKT-maiden investointikehys, saadaanko sen avulla lisäarvoa, on kysymys. Esittelijänä toimii kollega Leene, tervetuloa parlamenttiin. Hän saakin saman tien puheenvuoron esityiskertomuksen esittelemiseksi. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos vähän sitten herrat edustajat. On ilo tänään jälleen olla tässä talossa ja esitellä ensimmäinen kertomukseni täällä tilintarkastuksen valvontavaliokunnassa tässä. Nyt otetaan huomioon se, mitä on tässä ilmastorahastossa tehty sen osalta. Tämä ilmastorahasto ei siis kuulu DAS yleisen tasolausekkeen tutkinnan puitteisiin. Se on rahoituksellisesti kestävä. Tuotot, niitä käytetään jatkuviin toimiin. Tämän rahoitusvälinen kautta on käytetty yli 10 miljardia euroa kehityshankkeisiin – ja se on käytetty infrastruktuurihankkeiden toteuttamiseen ja tätä kautta tutkintotuomioistuin on esittänyt noin yli 20 hanketta, jotka vastaavat 35 prosenttia vuoden 2002, 2014 käyttöön sum, käytössä summista ja katsoivat eri aloja. Tämä ensimmäisen kerran toteutettiin tällaisen eh, erityiskertomus eh, tarkastuksen puitteissa. Tämä tässä oli tällainen pilottihanke näissä erityiskertomuksissa. tässä oli erityinen perusta ja tiukka aika, rajoitus. Tätä, tässä oli kaksi kysymystä keskeisiä. Ensinnäkin, onko investointiväline johdonmukainen suhteessa EUn kehitysyhteistyöhön. Toiseksi mahdollistaako tämä väline pitkänaikaisen rahoituksen saatavuuden, luotot maan omassa valuutassa, onko sillä katalyyttinen vaikutus. Kumpikin kysymys saatettiin, kummalle kysymykselle saatiin antaa myönteinen vastaus. Todettiin, että tämä investointiväline on sellainen, että se on johdonmukaisesti yhteydessä kehityspolitiikkaan. Euroopan unioni ei rahoita PK-yritysten sektoria suoraan, vaan muuta kautta, joka tätä kautta rahat välitetään. Erityisen investointipankki toteuttaa tätä kautta sen, että nämä luotot, jotka tässä syntyvät, ovat sellaisia, että ne annetaan tahoille, jotka ovat luottokelpoisia. Tämä on kehityspolitiikan tavoitteiden kanssa yhteisvoimaa. Me katsomme, että lisäarvoa voitiin arvioida kolmella tavalla. Ensinnäkin nämä investointipankin luottomahdollisuudet lahdustavat sen, että voidaan pankkiluottoja antaa eteenpäin. Ja kun investointipankki antaa rahoitukset myöskin maan omassa valuutassa, se ottaa valuuttaistokuusriskin kantaakseen ja huolehtii vakaudesta tässä luotuksessa. Ja monille yrityksille vasta tämä tekee järkeväksi äh, luotuksen, koska vasta tätä kautta voidaan antaa sellainen korkotaso ajattelen riskejä, joka viime kädessä johtaa siihen, että on äh, myöskin saataisiin voittoa. Tätä kautta syntyy myöskin vipuvaikutus. Investointipankki siis onnistui vetää mukaan lisää rahoittajia. Riittävästi tietoja kuitenkaan ollut käytössä, jotta se voitu täsmällisesti laskea sitä, miten investoinnit ilman investointipankin osallistumista olisivat kehittyneet. Haluaisinkin kommentoida, että konkreettisissa kysymyksissä, joita me käsittelimme loppu eh, edunsaajista, että ilman täydennysrahoitusta investointipankilta näitä investointeja ei olisi ollut mahdollista toteuttaa. Tämä tarkastus kävi Keniassa ja Ugandassa tutustumassa totutukseen paikan päällä. Minä olin itse Ugandassa, jossa minä tapasin tarkastajat ja rahoitusalan edustajat, yritysalan edustajat ja vaikutelmat olivat hyvät, jotka syntyvät tässä käynnissä. Ja tunnistuin totesi, että on eräitä ehtoja, jotka myöskin pankki oli valmis hyväksymään. Ensinnäkin avoimuutta, jonka loppu edunsaaja pk-yritys niin täytyy viitata siihen, että se on saanut varoja tästä investointivälineestä. Näin ei aina ole ollut tähän asti. Ennen kaikkea pk-yritysten tulisi voimakkaammin kuin tähän asti myös hyötyä teknisestä avusta, joka liittyy siihen, että siitä niille, täytyy siitä niille aina laitettu tietoa tämän olemassaolosta. On tärkeää, että on paikalla myös tämän tarkastuksen joukkueen johtaja Malmström, joka on valmis myös vastaamaan kysymyksiin. Kiitos tarkkaavaisuudestanne. Ja, vielen dank, wie immer, wie immer. Oikein paljon kiitoksia näistä aina selkeistä kommenteista. Baat taas esittelijänä parlamentin puolesta, olkaa hyvä. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Kiitokset kollega Leenelle hänen tekemästään työstä ja hänen tiimilleen tehdystä työstä. Kyse on aina tiimityöstä. Niin kuin kollega Leene jo totesikin, tämä erityiskertomus näyttää, miten hyvää yhteistyötä parlamentti, tämä valiokunta ja tilintarkastustuomioistuin ovat tehneet. Tätä me olemme peräänkuuluttaneet jo vuosina 2012 ja 2013. Ja näin tämä teksti on saatu pöydälle reilusti ennen kuin MFF-tarkastus tulee pöydälle. Tästä kertomuksessa on paljon positiivista luettavissa ja niitä positiivisia seikkoja korostettakoon. Mitä tulee johdonmukaisuuteen, se on hyvä asia. Investointipankki ja komissio tekevät hyvää yhteistyötä erityisesti No, hankkeiden valinnassa. Kuten kollega Leini jo totesi itsekin, kyse on ensimmäisestä tämän tyyppisestä kertomuksesta, eli kyse on ikään kuin kokeiluhankkeesta, joka on jouduttu toteuttamaan lyhyellä varoitusajalla. Minä olen keskustellut viime viikolla, viikolla kollega Leiden kanssa Strasbourgissa, ja kuulin, että tilintarkastustuomioistuin aikoo investoida tähän toimintaan enenevässä määrin ja kehittämään aiheeseen liittyvää metodologiaa. Onko tällaisella välineellä lisäarvoa tarjottavana? Kollega Leene toteaa, että todellakin on Välttämättä näin ei voida aina varmasti sanoa. Kollega Leinen totesi, että on olemassa muun muassa Uganda-hanke, ja hän itse kävi paikan päällä ja näki omin silmin, miten tämä lentokenttä hanke on lähtenyt käyntiin oikeastaan vain tällaisen välineen kautta. Ja tämä on hyvä esimerkki, mutta tietenkin meidän täytyy kehittää järjestelmää entisestään ja siksipä ehdotankin näitä ehdotuksia, mutta se ei tietenkään ole mikään helppo harjoitus. Me emme voi aina katsoa vain ainoastaan taloutta, tehokkuutta, vaan meidän täytyy katsoa myöskin ympäristöä, tasa-arvoa ja etiikkaa. Varmaankin olisi paikallaan myöskin tätä ulottuvuutta tarkastella. Olen samaa mieltä näiden tilintarkastustuomioistuimen tekemien suositusten kanssa. Mitä tulee investointipankin tulevaan mandaattiin tai sen laajentamiseen, niin meidän täytyy huomioida tämä Postcotonou-sopimuksessa. Kun katson omaa työskentelyasiakirjaani, niin niin huomioin siinä uusia faktoja. Elämme nyt COP21 viikkoa niin sanotusti jokunen kuukausi takaperin. YKssa esitettiin kestävän kehityksen tavoitteet ja toteankin, että meidän pitäisi pohtia, miten tämä AKT-investointijärjestelmä ja EKPn investointijärjestelmä voitaisiin nivoa toisiinsa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Minä uskon, että meidän täytyy priorisoida, meidän täytyy keskustella asiasta tässä valiokunnassa ja kehitysyhteistyön valiokunnassa tietenkin myös. Sitten menettelytapaan liittyen muutama sananen. Kuten asiakirjassani totean, niin meidän täytyy selkeästi todeta, että AKT-investointikehyksen pitää kuulua vastuuvapausjärjestelmään. Kyse on raha, rahoista, jotka kansalaiset maksavat ja parlamentti budjettiviranomaisena ja vastuuvapauden myöntäjänä on vastuussa tilanteen tarkastelusta ja tämä on huomioitava vastuuvapausmenettelyssä. Sitten lopuksi vielä investointipankin, komission ja tilintarkastustuomioistuimen sopimuksen. Se pitää uudistaa 278.3 sopimuksen artiklan mukaisesti ja parlamentti pitää vaatimalla vaatia, että huhtikuussa vastuuvapaus kertomuksessa tämä huomioidaan. Eli kaikki investointipankin hankkeet ja välineet, jotka on käytettävissä, sekä muut välineet ovat sellaisia, että ne ovat omiaan parantamaan tämänhetkistä tilannetta. Tämän verran tilintarkastustuomioistuimen toiminnasta ja mielenkiinnolla jäänyt odottamaan kommentteja kollegoiden puolelta, niiden puolelta, jotka ovat perehtyneet asiaan. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös esittelijälle ja herra Leenelle mielenkiintoisesta kertomuksesta. Te mainitsitte, että investointien vipuvaikutus tai mahdollisten investointien vipuvaikutus saattaa kyllä syntyä, mutta voitte kertoa vähän enemmän, miten tämä vaikutus ehkä syntyy. Tämähän on osa kertomusta myös, ja se kiinnostaa minua eniten. Seuraavaksi kollega Ajala. Kiitoksia kovasti tästä keskustelusta. Ensinnäkin puhun Rova Hoffmanin puolesta, kun ei ole paikalla tänään. Kiitos tilintarkastustuomioistuimelle tästä viestistä, joka on selkeä. Se on tärkeä väline meille, koska se on myös kärkihanke, kun ajatellaan mitä vaikutusta siitä voi olla, kun kuitenkin niukkaa on että kuolemanratkaisusta täytyy päästä ja kidutuksestakin se on keskeistä. Meidän täytyy pitää tästä kiinni. Ines, this, is the other one. Ines, tämä on, tämä on nyt ensimmäinen. I'm sorry, but it was, it was on AC. Anteeksi, AKTstahan tässä puhutaan. Ai anteeksi. Sorry, then it was... <laughs> then Ja, ich habe mich auch auf die, auf die Rednerliste. Minäkin asettuin tähän puhujalistalle, koska minä hiukan ärsyttää se, että kansalaisjärjestöt ovat alkaneet siis valittaa tästä kertomuksesta. Oxfam on tehnyt eristä tiedotteen asiasta ja kaksi kolme kansalaisjärjestöä, siis kansalaisjärjestöryhmä, on hyvin kielteisesti maininnut tämän mietinnön väittänyt, että se ei ole riippumaton arviointi ja että hyödyn saajat, siis vaikutus niihin ei olisi sellainen, joka olisi otettu huomioon tässä kertomuksessa. Ja halusinkin vielä tietosuojelustumen jäsentä hiukan ottamaan kantaa kansallisjärjestöjen arvosteluun, koska minusta minun oli hyvin vaikea siihen tarttua, koska minä en näin yksityiskohtaisesti pysty käsittelemään tätä kysymystä. Toinen pyyntö olisi sitten Suositukset. Minusta suosit... Niin. Tässä on... Tässä voisi olla hiukan enemmän suosituksia tässä kertomuksessa. Ensimmäinen ö, näkyvyyssuositus, siinä me totta kai olemme teidän takananne, koska totta kai hyödyn saajia pitää ilmoittaa siitä, mistä rahoitus tulee. Toinen suositus, sitä minä en oikein ymmärtänyt, mikä sen takana on. Siis se, että tämä vois, nämä hyödynsäät voisivat hyötyä teknisestä avusta täysin. Onko niin, että he eivät sitä teknistä apua ole hyödyntää, koska eivät ole tienneet sen olemassaolosta, vai onko se jäänyt jotenkin vain sivuun? Olisin tästä hiukan saanut, halunnut kuulla lisätietoa. Ja sitten miksi vain on kaksi suositusta? Kun, siksikö, että kaikki on niin loistavasti vai, vai miksi? No hyvä. Ja sitten Euroopan komission edustajakin saa vielä puheenvuoron. DEFCO-pääosastolta anteeksi kollega Schmidt ja kollega Zellää vielä. En huomannut teitä. Claudia, ole hyvä. Ja, danke schön. Um, also ich möchte mit dem Kollegen... Kiitoksia. Olen kollega Staesin kanssa samaa mieltä. Minäkin uskon, että tämä pitäisi kuulua vastuuvapauteen, koska kyse on EIPn maksuista. Mielestäni tämä on positiivissävytteinen kertomus ja nyt kysyisinkin, että nämä tarkastamanne maksutapahtumat, miten te valitsitte ne? Entäs nämä loput 65 prosenttia, voidaanko olottaa tai päätellä, että niidenkin osalta tilanne on yhtä positiivinen, sillä nämä suosituksethan ovat, ovat todella positiivisluonteisia verrattuna muihin. Niin no täällä sanotaan, että loppukuluttaja pitää kertoa, mistä varat ovat peräisin ja tarjota teknistä tukea. Tuskin tämä on kaikki, mitä on keksitty. Joten kysyisinkin, että miten valitsitte nämä tapaukset, miksei muita, ja voidaanko näistä valituista sitten tehdä jonkinlaisia johtopäätelmiä muihin liittyen? Selvä. Also die keskustelu tästä, sitä käytiin myös kehitysvaliokunnassa jo. Kansalaisjärjestöt kaipaavat sitä, että ei ole puhunut pelkästään klassista rahoituksesta, että tapahtuu kehitysyhteistyön puitteissa, vaan tässä tapahtuu jotakin muuta, jota Nistelrooy-pankki tekee. Kansainvälisesti ei ole millään tavoin mukana tässä työssä, koska tämä on pankkitoimintaa. Ja totta kai investointipankki valitsee kumppaninsa tässä silloin, kun on kysymys riskipääomasta. Se sinne sillä tavoin, että jossakin vaiheessa varoja joita on käytetty, jotka on annettu luottona, myöskin palaisivat jossain vaiheessa takaisin, niin että tämän rahaston kautta voitaisiin saada aikaan uusiakin hankkeita. Tämä investointipankin linja on tukemisen arvoinen. Puutteet, jotka mainitaan kertomuksessa, siis usein avoimuuden puuttumus, puuttuminen, ja kun varat annetaan pankeille, vastaanottajamaissa ei ole aina selvää se, annetaanko se eteenpäin PK-yrityksille, mutta näitä ongelmia hyvät ystävät on myöskin Euroopan unionissa. On niin, että monet pankit aluksi vain korottivat oman pääoman osuuttaan ennen kuin lyhtyvät antamaan luottoja. Minusta tilintarkastustuomioistuimen raportoijakin puhui siitä nimenomaan, että meidän tulisi voimakkaammin tätä rahoitusvälinettä, joka on EUn budjetin ulkopuolella ja joka kuitenkin, joka pitäisi olla osa EUn kehitysstrategiaa, että siitä pitäisi saada enemmän tietoa, jotta voidaan arvioida sitä. Tämä oli ylipäätään sen puolesta, että kehitysrahaston tulisi olla osa Euroopan unionin budjetti eikä ole mikään varjobudjetti. Ja, vielen Dank. Vielleicht wäre es besser, weil doch... Niin, monia kysymyksiä on kertomuksen liitet, esitetty, joten ehkäpä kollega Leene tilintarkastustuomioistuimen puolesta voisi vastata näihin kysymyksiin. Kiitos puheenjohtaja, kiitos monista mielenkiintoisista kysymyksistä puheenvuorosta. Aluksi kiitos esittelijälle tästä työasiakirjasta, joka kaiken kaikkiaan on hyvin myönteinen hän on puhunut tästä lentoasemahankkeesta Ugandassa, Endebestä, omasta kokemuksesta. Sanoisin, että se oli hyvin tyypillinen hanke, joka konkreettisesti osoittaa tämän investointikehyksen lisäarvon, koska oli tässä hyvin selkeästi hyödynsaaja reagoi konkreettiseen kysyntään, mutta ilman investointipankin tukea tätä hanketta se voitu toteuttaa siksi, että oltiin rikmattomia koska oli pakko ottaa luotot omassa paikallisessa valuutassa, ja niiden prosentuaalinen rasituskiintiö olisi ollut niin suuri, että niitä olisi voitu kompensoida tulossa olevalla voitolla, eli olisi ollut pitkälle 20 prosentin korkoaste, vasta EIPen kautta korkoaste putosi niin alas, että investoinnissa oli järkeä. Totta kai se, että luotettavat paikallisessa valuutassa merkitsee tiettyä riskejä, mutta toisaalta se on juuri se, että mikä liittyy tähän investointikehyksen 20 prosenttia luotosta annetaan paikallisissa valuutoissa ja minusta tämä oli hyvin konkreettinen esimerkki tästä lisäarvosta ja hyvä, että tekin viittasitte tähän. Sitten se, että otetaan huomioon etiikka, ekologia ja tasavertaisuus. Viime viikollakin jo sanoin saman, että totta kai tähän liittyy tiettyjä ongelmia, koska meillä on olemassa sitovia juridisia määräyksiä, joita on tutkia. On olemassa tiettyjä laskennallisia ja matemaattisia kysymyksiä, joita voidaan myös tutkia. Voidaan jopa tutkia luonnonlakeja, mutta eettiset säännöt, siinä on vaikea tehdä mitään tutkintaa, tarkastusta, koska ei ole olemassa mitään konkreettista luetteloa siitä, mitä ne ovat, mutta joka tapauksessa olisi tärkeää, että nämäkin näkökannat jollakin tavalla voitaisiin ottaa huomioon. Otan tämän kommentin huomioon, otan asian esille tilintostuomioistuimessa ja varmastikin keskustelemme siitä perustavanlaatuisesti. Mutta siksi, että on olemassa sitovaa luetteloa määräyksistä, on hyvin vaikea tehdä tarkastusta, joka ei, joka ei, joka, joka ei päätyisi siihen, että subjektiivisesti katsotaan asiaa poliittisen korrektiuden kannalta, ja se ei ole kyllä varmakaan toimintamme tarkoitus. Ja komissio, tietotustuomioistuin ja valmistelevat asioita näiden tarkastusten osalta, mutta tässä sanoisin, että tässä tarkastuksessa yhteistyö investointipankin kanssa oli täysin ongelmatonta, ei ollut mitään mainitsemisen arvoisia ongelmia, jotakin pieniä asioita. Siis ei mitään sellaista, mikä olisi voinut estää tarkastuksen. Istunnollisista kysymyksistä haluaisin sanoa, että en nyt ota tässä kantaa siihen, mikä on nykyinen funktioni. Totta kai eh, peruslainsäätäjä Euroopan unionissa on se, joka päättää siitä, mutta totta kai minä henkilökohtaisesti ymmärrän eh, parlamentin eh, vaatimuksia ja niitä ei ole muuttunut mitenkään. Mitä sitten kollega Zdechowski esitti, kysyi sitä, mitä voitaisiin tehdä, että voitaisiin parantaa investointeja. Uskoakseni investointipankin kannalta katsottuna, mikä on looginen johtopäätöskin tässä tarkastuksessa, on jo tehty kaikki se, mitä voidaan tehdä. Haluan tehdä selväksi sen, että kysymys on henkilökohtaisesta mielipiteestäni, niin tätä ei ole tarkastuksessa, mutta tämä, tämä kiertävät luotot, siis se, että luottoa annetaan samalla tasolla ja että tämä luoton myöntä myöntäminen myös pankki tarkastaa asiasta, niin ne tulevat samana summana takaisin, että voidaan käyttää uudestaan saman tarkoituksen, on minusta erittäin hyvä malli. Ja sanoisinkin, että osittain myös niin sanotun Junckerin suunnitelman esirin osalta tämä on ajatuksena otettu sielläkin huomioon. Jos kysyisit minulta henkilökohtaisesti, minä laajentaisin tätä välinettä, koska se on huomattavasti tehokkaampi ja huomattavasti enemmän edistää todellista järkevää ja tehokasta apua niin sanotussa kolmannessa maailmassa, ja tätä kautta saadaan myöskin käyntiin toimivaa yksityistaloutta, mutta tämä on tietysti minun henkilökohtainen arvioni. Sitten rouva puheenjohtajan kysymykset, mitä tulee joidenkin kansainvälisten lehdistötiedotteeseen. Minäkin olin sen toki lukenut. kollegat Sela mainitsi konkreettisesta asiasta, joka on tässä tiedotteessa. Tämä liittyy siihen, että kansainvälisten kannalta – tämä pankkiluotteen myöntäminen tapahtuu tietysti olennaisesti ilman heidän osallistumistaan, ja he ovat vähemmän mukana asiassa. Ja totta kai silloin pysyy innostuskin hiukan vähäisempänä. En ole yhtä mieltä kansalaisten kanssa, koska tässä on eri lähestymistapa, mitä tulee tähän rahoitukseen. Minusta tämän tyyppinen rahoitus on järkevä rahoituksen muoto ennen kaikkea, ja siksi se tapahtuu niin, että ollaan tasa-arvoisia ja tämä pitää nähdä myöskin ajatella mikä on konkreettinen tilanne, mitkä intressit ovat kysymyksessä. Minusta me olemme tehneet hyvän tarkastuskertomuksen ja esittäneet hyvän tarkastuskertomuksen. Mitä tulee sitten näihin suosituksiin, niitä on vain kaksi todellakin. Miksi niin? Siksi, että emme löytäneet mitään muuta, mitä olisi voitu arvostella ja mikä olisi antanut aihetta suosituksiin. Ja sisäisessä keskustelussa tilastustumessa on noussut se kysymysmerkkejä, että eihän tämä nyt varmaankaan ole sitä, mitä odotettiin, mutta toisaalta jos on myönteinen tarkastuskertomus, jossa on myönteisiä tuloksia, niin sehän on oikeastaan hyvä asia eikä huono asia. Ja tässä mielessä olinkin sitä mieltä, että tämä oli aivan oikea tapa, että konkreettisesti rajoittauduttiin vain näihin kahteen suositukseen eikä menty pitemmälle. 35 prosenttia näiden valinta, miksi ja jäljellä 65 prosenttia, ovatko ne samanlaisia kuin tämä 35 prosenttia, sitä ei voi tietää. Valinta on tapahtunut kuitenkin äh, katsoen poikittain tätä tilannetta. Ehkä herra äh, Markström voi vielä sanoa jotakin näistä äh, tutkinnan kohteista tämän jälkeen. Ratselille jo vastasinkin, joten tässä ovat ne asiat, jotka minä halusin ottaa esille. Jos teillä ei ole mitään vastaavaa pyytäisin, että herra Markström vielä täydentäisi joitakin kohtia. Ja Herr Markström, bitte. Olkaa hyvä. Yes, um... Kiitos. Mm, hankkeiden valinnasta puheenjohtajalla on hyvä huomiota myös se, että me teimme hyvin kattavan välitarkastelun. Sen teki komission palkkaama konsulttiyritys 2009 julkaisten kertomus siitä, tai 2010 korjaan. Siksi me päätimme rajoittaa tämän niihin sopimuksiin, jotka oli sen jälkeen laadittu, siis välitarkastelun jälkeen 2011-2014. Silloin allekirjoitettiin sopimukset ja investoinnit. Tämä selittää myös sen, että oli aivan mahdotonta tämän pohjalta arvioida tuloksia – on kyse pitkän aikavälin rahoituksesta. 20 hanketta valittiin yhdessä investointipankin kanssa. He esittivät tätä otantaa maantieteelliseltä pohjalta ja myös infrastruktuurihankkeiden pohjalta ja myös pääomasijoitusten pohjalta. Me keskustelimme tästä yhdessä Loppujen lopuksi tämä kattaa noin 30, 40 prosenttia volyymista, ajatellen kokonaispopulaatiota 2011-2014 kaudella. Siinä se. Ähm, kiitoksia. Voin olettaa, ette te valinneet vain ne ainoastaan ne mallihankkeet, vaan että otettiin huomioon muutkin hanke. No jos viiden vuoden päästä tilanne on samanlainen, niin silloin voidaan sanoa, että tämä on kestävämpää toimintaa kuin tämä pelkän tuen antaminen. DEFCO-pääosastosta pääjohtaja Ridolfi, hän oli jo eilen vieraanamme, olkapas hyvä. Ja jos puhutte liian pitkään, niin kyllä, uskallan viedä mikrofonin teiltä kyllä. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Hauska nähdä taas eilisen jäljiltä, ehkä vielä iltapäivälläkin. Hyvät parlamentin jäsenet, komissio on tyytyväinen siihen, miten Suomessa on tehnyt johtopäätöksensä, että investointikehyksestä on saatu lisäarvoa kehitysyhteistyöhön. Toimet ovat johdonmukaisia Euroopan unionin kehitysyhteistyön kanssa AKT-maissa. Me jatkamme ponnistelujamme tehdä läheistä yhteistyötä Euroopan investointipankin kanssa, jotta voidaan olla johdonmukaisia kehitysstrategioiden tavoitteiden kanssa niin, että voidaan täydentää toinen tehdään tiedä, että rahoitusväline liittyy tiettyihin elinkelpoisiin hankkeisiin ja meidän täytyy miettiä sitten sitä toista puolta komissiossa omine avustuksineen, välineineen, eli niihin puuttua, jotka ovat kuinkin elinkelpoisia tai ei ollenkaan, jotta voidaan auttaa köyhempiä. Hyvä tiedonvaihto hankkeista ja operaatioista, EIP omista varoista tai rahoitusvälineistä takavat sen, että päästään tavoitteisiin myös itse maassa. Epäilemättä me noudatamme tilintarkast- investointipankin suosituksia, koska se on meidän etujemmekin mukaista. Se on myös meidänkin huolenamme, että tämä yhteistyö jatkuu komission kanssa. Totta kai myös edustustyön näkemys kyse on, kuten aikaisemminkin. Nämä kaksi suositusta ovat hyvin konkreettisia. Haluan nyt taata teille, että komissio ja varsinkin minä te läheistä yhteistyötä investointipankin kanssa, jotta voidaan nämä kaksi suositusta täyttää. Me pyrimme myös AKT investointivälineen yhteydessä tehdä ristiin tarkastuksia niin, että huomioidaan kaikki määräykset ja myös mitä EIP on esittänyt tässä välinen johtokunnassa. Totta kai me esitämme oman kirjallisen lausuntomme selvennyspyynnön jälkeen, tietoa vaihdetaan. Totta kai ei pelkästään Brysselissä, vaan myös edustustoissa on tärkeää luoda kattava kuvaa. Eli lopuksi haluaisin vielä vakuuttaa tälle arvon valiokunnalle, että DEVCO hyvin tarkkaan seuraa välineen käyttöä. Ja ehkä näin voidaan vahvistaa tietyn tyyppisiä investointeja elinkelpoisiin hankkeisiin. Annamme tukea myös meidän vuoropuhelussamme poliittisella tasolla kussakin maassa. Kukin investointi on nähtävä tietyissä puitteissa, joilla voidaan vahvistaa investointia niin, että se myös tavoittaa köyhimmät. Äh, ich persönlich war schon frustriert, als ich minä olin aika lailla turhautunut lukiessani ensimmäistä suositusta. Minä luulin, että olemme päässeet tästä jo eroon. Eli että ainakin muistuttaisi siinä, mitä kaikkea unioni rahoittaa, mutta ainahan sitä oppii. Esittelijä lopuksi vielä. Niin olen aika lailla yllättynyt näistä kommenteista. Eli että kansalaisjärjestöjen puolelta olisi kriteeri, kritisoitu asiaa, no te tiedätte mikä on oma kantani asiaan, mutta esittelen ominaisuudessa olen aika lailla yllättynyt tästä kritiikistä oletan, että he kyllä seuraavat tilanteen kehittymistä ja asian käsittelyä. Ehkäpä Helene on, kollega Leene on oikeassa sanoissaan, mitä sanoi tähän välineeseen liittyen. Eli että kaikki eivät ole tyytyväisiä tähän uuteen välineeseen. Toden totta, kehitysyhteistyön saralla käytetään uusia välineitä, kuten blending ja muita, aiheuttavat sen, että monet pelkäävät, että jäävät ikään kuin sivuraiteille, mutta negatiivista kritiikkiä on esitetty muun muassa Oxfamin, Oxfamin toimesta ja tämän tulen kyllä huomioimaan. Ja jos konkreettisia muutosehdotuksia tulee näihin 7-8 suositukseen, niin niin mikä siinä, kyllähän nekin voidaan huomioida tekstin lopullisessa versiossa. Kiitoksia. Kiitos, näin asia on käsitelty loppuun, näin pääsemme eteenpäin seuraavaan erityiskertomukseen. Niin, eli erityiskertomus yhdessä. 9, kidutuksen torjunta ja kuolemanrangaistuksen poistaminen ja siihen tarkoitettu EUn tuki. Kollega Leene on tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä täällä asiasta vastaava henkilö. Tämä on ihmisoikeusnäkökulmasta katsottuna tärkeä teksti. Muistuttaisin, että ihmisoikeusalivaliokunta on saanut kutsun tähän kokoukseen. Aloitetaan aikataulun mukaisesti. Se, joka ei halunnut tänne tulla, niin ei varmaan tulekaan. Kiitos puheenjohtaja. Tämä erityiskertomus 9-2015, siis EUn tukikidutuksen torjuntaan ja kuolemanrangaistuksen poistamiseen. Siitä olemme todenneet että seuraavaisenkin kidutus on laajaa. 58 valtiossa edelleen on kuolemantuomio kidutuksen lopettaminen ja kuolemantuomion lopettaminen on yksi prioriteetti EUn ihmisoikeuspolitiikassa. Tilaisuus myös on tutkinut sitä, onko niin, että ihmisoikeus- ja demokratian väline, EIDHR, onko se sellainen, että sulla tehokkaasti edistäisi kidutuksen torjuntaa, kumarruksen, kuolemanrangaistuksen poistamista. EIDHR on tehokas väline. Suuri osa EDHRn toiminnasta varoista annettu toteutetaan tukina kansalaisjärjestölle ja tilastosuunnitelmista katsoa, miten varoja on käytetty viimeisellä rahoituskaudella 2007 vuoteen 2013. Kokonaisbudjetti EIDHR tänä aikana oli 1,1 miljardia ja kidutuksen torjunnassa, kolmannen poistamisessa näistä varoista on käytössä noin 100 miljoonaa. Tutkittiin Kongossa, Georgiassa, Afrikassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa tilannetta. Ja Yle kokonaisuudessaan tilanne on myönteinen enemmän valoa kuin varjoa. EDHR on hyvin tärkeä väline kuolemanrangaistuksen ja kidutuksen torjunnassa. Ja monet toiminnat on suunniteltu toteutettu suunnitelmien mukaisesti, mutta on jotakin asioita, joita, jos voisi olla parannuksia. Siksi komissio Tietosomio esittää suosituksia. Ensimmäinen niistä on se, että varoja tulisi käyttää yhä enemmän tavoitteellisesti kohdentaa niitä. Vuonna 2007-2013 tuettiin hankkeita e, lukuisissa maissa voidaan katsoa sitä, miten vähän varoja jäi käyttöön. Tietyissä maissa olisi kohdentaa varoja paremmin, olisi käytettävä enemmän prioriteetteja, jotka olisivat, jotka olivat lukkoon maakohtaisissa ihmisoikeusstrategioissa. Sitten koordinointi muiden EU-toimien kanssa, sitä pitäisi meistä parantaa. Ja meillä on sellainen vaikutelma, että Georgia lukunottamatta, jossa kaikki toimii hyvin, koordinointia ei juurikaan ole. Hankkeiden valintaa tulisi parantaa. Valintamenettely meidän mielestämme ei aina ollut riittävän tiukka. Arviointi, lomakkeet liikkeet ja suuntaviivat, niitä pitäisi parantaa, pitäisi siis saada aikaan johdonmukainen arviointi. Meille on selvää, että tämä on vaikea, koska juuri siinä, miten mitataan ihmisoikeuksien rikkomuksia, asiat ovat hiukan mutkikkaita. Sen lisäksi tämä on niille suositus, pitäisi käy paremmin pyrkiä tekemään projektiehdotuksia. Hakijat voivat myöskin sopeuttaa toimia, jotta tiettyjä heikkouksia hankkeessa voidaan poistaa. Tähän mahdollisuuteen ei riittävästi ole tähän kiinnitetty huomiota. Haluaisin parantaa myöskin suorituksien mittaamista ja komission tulisi vastata tästä. Looginen puite EIDHR-hankkeelle on asia, jota pitäisi parantaa, siis se, mitä niin näitä esitettäisiin, ja niin pitäisi tehdä selväksi myöskin se, mitkä ovat tavoitteet ja mikä on vaikutus. Pitäisi myöskin kiinnittää huomiota kest- kestävyyteen, parantamiseen siinä mielessä, että kestävästi tämä koskee ne kaikki niitä organisaatioita tuetaan. Kysymys on kaikkea silloin paikallisista pienistä kansalaisjärjestöistä. Jotkin kansalaisjärjestöt, niiden pitäisi käytännössä lopettaa toimintansa ja erottaa työnkijöitä, kun hankkeet päättyvät. Tätä kautta menetään asiantuntemusta ja pätevyyttä. Myöskin toimet, joiden kautta tulisi tukea kansallisen riippumattomuutta, esimerkiksi mikroluottien myöntäminen tai toimintaa, jota Kongossa tapahtui, joka koski sukupuolisen väkivallan uhreja. Tällaista riippumattomuutta pitäisi vahvistaa. Ja nyt olen valmis vastaamaan kysymyksiinne ja haluaisin myöskin eh, sanoa, että täälläkin on herra Asala, joka oli tämän eh, tiimin johtaja varmastikin meillä vastaa kysymyksiin, joita valiokunnalla on. Ja, dank, Oikein paljon kiitoksia seuraajan edustaja Stehosti. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, naiset ja herrat. Ensin haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta erinomaisesta kertomuksesta. Ennen kaikkea haluaisin kiittää herra Leeneä sen esittelystä. Kiitos myös tästä hyvästä keskustelusta, jota olemme käyneet kertomusta laadittaessa. Hänen lähestymistapansa on hyvin kattava. Olen erittäin iloinen, että nimenomaan herra Leene on vastuussa tästä kertomuksesta. Hän pystyy tarjoamaan tiettyä johdonmukaisuutta ja jatkuvuutta. Mielestäni tämä on varsin kiinnostava erityiskertomus, joka korostaa, mikä merkitys ihmisoikeusvälineellä on eli EIDHRn merkitys on siinä, että se antaa kansalaisjärjestölle avustuksia, kuten herra Leena jo mainitsikin. Erityiskertomus liittyy rahoituksen kohdentamiseen ja myös miten pysyvä tuloksia on saatu aikaan. Tämä on ihan yhtä tärkeää ja peräti tärkeämpää kuin itse summat, joita annetaan. Useimmissa kohdin olen samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Olen sitä mieltä, että kaikkein tärkeimmät näkökohdat tulevat kyllä esille välineestä. Kerrotaan myös onnistuneista hankkeista. Ajatellen niitä sisäistäkin rakennetta, jotta ne saavat pysyvämpää aikaa pitkällä aikavälillä. Ne ovat niitä hankkeita myös, joita meidän pitäisi tukea Euroopan unionista jatkossakin. Mielestäni EIDHRn kaltaiset välineet edellyttävät huomiotamme enemmän, mutta niissä on syytä olla realistinen, kun niistä keskustelemme. Kun puhutaan välineistä, joilla investoidaan ihmisoikeushankkeisiin, niin siinä varmasti on omat reunaehtonsa. Näillä välineillä ei voida mitattavaa rahoittaa. Infrastruktuuri esimerkiksi ne ovat paljon abstraktimpia – asioita. Ne riippuvat hyvin paljon enemmän asianomaisen maan poliittisesta tilanteesta. Siksi me emme saa ylimitoittaa meidän odotuksiammekaan. Tämä koskee varsinkin sitä, mitä me voimme näillä välineillä saavuttaa. En halua väittää, että ei olisi tärkeää rahoittaa ihmisoikeushankkeita tai vastoin. Me olemme hyvin ylpeitä siitä, että tämä on myös Euroopan unionin painopisteistä seuraavana seuraan, seitsemänä vuotena. Siksi on syytä ollakin erityisen tarkkana siinä, mitä tällä rahalla tuetaan. Koko kaudella 2007-2013 oli vain runsaat 100 miljoonaa euroa käytettävissä. Minä pidän sitä varsin pienenä summana – kun ajattelee, että nämä hankkeet kattavat koko maailman. Minun mielestäni tämä ei ole kovin, lähes, kovin äh, vaikuttava lähestymistapana. Ja meidän pitäisi keskittää varamme sellaisiin maihin ja sellaisiin hankkeisiin, joissa poliittiset puitteet takaisivat ainakin osittaisen onnistumisen. tämä yksi esimerkki sallitaan tässä yhteydessä. Todennäköisesti me emme pysty Kiinan kommunistista puoluetta taivuttelemaan, kunnioittamaan ihmisoikeuksia yhtäkkiä jollain kampanjalla, mutta me varmasti kyllä pystymme rahoittamaan oikeudellista apua niille, jotka joutuvat odottamaan kuoleman rangaistusta. Tai sitten keskittymään kaikkien tunnetuimpiin tapa, tapauksiin. Lisäksi mainitsisin, että on hyvin vaikea arvioida, mitä vaikutusta näillä on. On hyvin vaikea mitata tätä vaikutusta, kuten herra Leina aivan oikein on tuonut esille. Minusta erityiskertomuksen tärkeimpiä kohtia on se, että komissiolla on strategioita yksittäisiä maita varten. Näin voidaan ihmisoikeustilannetta analysoida yksityiskohtaisemmin jossain tietyssä maassa, jolla on tietyllä alueella. Ja meidän täytyy nämä saattaa yhteen johdonmukaisemmin, jotta voidaan harjoittaa myös seurantaa paremmin ja säästää rahaa. Minun vaatimaton mielipiteeni tässä on, että strategiat ovat avainasemassa, jotta voidaan käyttää vaikuttavasti voimavaroja. Siksi minä uskon, että meidän pitäisi tehdä julkiseksi ne eh, henkilöt, jotka päättävät rahoituksesta. Vielä yksi kysymys komissiolle, joka liittyy hyvin vähäiseen synergian EIDHR ja muiden toimien kesken jollain alueella. Minun mielestäni tässä sitten toimivuutta pitäisi vahvistaa, kun tarjoamme erilaista rahoitusta. Tämä oikeastaan vahvistaa vain sen, mitä tilintarkastustuomioistuin on vuosikertomuksessaan jo tuonut esille, toisin sanoen, että vaikuttavuus ja mistä muutenkin täällä on jo tänään ollut puhetta, niin kaikkea tätä voitaisiin kohentaa huomattavasti, että rahoilla olisi parempi vaikutus. Lopuksi vielä, jos sallitte puheenjohtaja, yksi tärkeä asia meidän kannaltamme, meidän valiokuntamme näkökulmasta. Voittoa tavoittelemattomat järjestöt, jotka saavat avustuksia, riippuvat voimakkaasti komission tarjoamista varoista, eivätkä varmasti selviä ilman, ilman näitä avustuksia. Me olemme nähneet, että tässä ehkä menetetään lisäarvoa Nimittäin jos rahoitus loppuu, me menetämme myös kaiken taitotiedon, jota järjestöt ovat keränneet vuosien saatossa. Ehkä voitaisiin ottaa esille se ajatus, että komissio sallisi järjestöjen keräävän eri tavoin varoja. Ehkä tätä voitaisiin kehitellä jatkossa. Näin järjestöt voisivat toimia myös senkin jälkeen, kun EIDHRn rahat loppuvat. Mielestäni tämä on keskeistä. Ja, vielen dank. Paljon kiitoksia. Seuraavana Ajala. Kiitos, puheenjohtaja. No niin, tässä nyt oli vähän muita papereita, jotka menivät sekaisin. Ja oli mielenkiintoista kuunnella herra Leene, anteeksi muuten tuosta edellisestä lapsuksesta. Minä kiittäisin esittelijää myös hyvästä asiakirjasta, jonka hän on esittänyt meille vastauksena hyvin hienoon erityiskertomuksen tilintarkastus suomistuimelta, mutta en ehkä ole, vaikkakin ymmärrän tietenkin, mitä erityiskertomuksessa on tuotu esille, mutta en välttämättä ole ihan samaa mieltä siitä, mitä täällä on todettu rahoitusvälineen käytöstä – puolustajan eurooppalaisia arvoja ja, ja torjuen kidutusta ja kuolemanrangaistusta, että, että ne ovat kovin hajallaan, kun ei ole ensinnäkään paljon rahaa ja sitä paitsi pitäisi vähentää ja keskittää vähentää määrään maita tai minä päinvastoin haluaisin lisätä varojen määrää, kun ne nyt ovat jo hajallaan pienenä palasina että saataisiin jotain aikaan. Joka tapauksessa mielestäni on perusolatusta, ettei vähennetä tätä hajautuvuuttakaan, koska jos ajaa pieni jäsenjärjestö tai joku asianajaja ja pyrkii taistelemaan jossain maailmankolkassa kanssa vastaan tai torjumaan kidutusta, tai ihmisoikeusjärjestön edustaja, joka puolestaan taistelee diktatuurissa – tai sellaisissa hallinnoissa, jotka ovat todellakin kammottavia, kuten Hopskin totesi Kiinan kohdallakin. Mielestäni ehkä on vaiva väärti, että kun EU osoittaa olevansa heidän rinnallaan, vaikkakin summa on pieni. Usein on kyse hankalia tilanteita seurata, maasta maasta on esimerkkejä tästä, mutta ei tämä ole riittävä peruste sille, tai se ratkaisu, tähän hajautuneisuuteen tai siihen, ettei mukaan ole vaikutusta. Kuten herra Tsneshovskin totesi, kyse on pitkän aikavälin taistelusta, ikään kuin pitkän matkan juoksusta, ikävä kyllä. Ei voi vain vastata tähän, että pitää keskittää avunantamista. Siksi me olemme sitä mieltä, että pitäisi katsoa mahdollisimman iso kirjo maita ja aloitteita, jos jotain suurempaa vaikutusta halutaan, niin pitäisi lisätä varoja sitten. 2017 voitaisiin miettiä tämän tarkistamista, kun ajatellaan eri toimijoita ja oloja. Kun ajatellaan Daeshia tai ties mitä, Boko Haramia tai muita, niin varmasti tässä nimenomaan täytyy vahvistaa Euroopan unionin läsnäoloa ja näkyvyyttä. Ja nimenomaan näissä tärkeissä kysymyksissä, näissä eli kuolemanrangaistuksen poistamisessa ja, ja jotta voisimme tehdä kaikkiamme, jotta voitaisiin välttyä siltä. Yhtä lailla tämä koskee myös kidutuksen torjuntaa ja hävittämistä, mitä käytetään edelleen ihmisten kohdalla, jotka taistelevat demokratia ja ihmisoikeuden puolestaan. Kiitos kuitenkin herra Tsesnovskille hän on esittänyt erittäin myönteisiä ajatuksia. Nächste auf der Rednerliste ist die Frau Kollegin Schulin, bitte. Kolega Šulin seuraavana. Za besedo poročevalka. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää herra Leeneä ja herra Sdehovskia hyvin luonnostelluista papereista ja haluan myöskin kiittää teitä henkilökohtaista näkemyksistä. Niin me keskustelemme tässä vuoden 2014 kertomuksesta, joka koskee tuomion poistamista ja kidutuksen torjuntaa. Jos me katsomme, mitä menneisyydessä on tehty, minkälaisia parannuksia on ollut ja mitä vielä pitäisi tehdä, varmastikin EIDHR-väline, joka tarjoaa tukea myöskin kansalaisjärjestöille on hyvin tärkeä väline, mutta minun mielestäni ei kuitenkaan ole riittävää se, mitä, miten varoja on käytettävissä. Ajattelen sitä, että jos halutaan todella parannuksia tilanne, tilanteeseen, pitäisi lisätä budjettia ja vain sillä tavoin voidaan parantaa tilannetta. Se ei ainoa tapa, tietysti pitää parantaa myöskin hankkeita horisontaalinen tehtävä, joka EUlla on parantaa ihmisoikeuksien tilannetta, ja kuolemantuomio varmastikin on yksi kaikkein perustavanlaatuisimmista ihmisoikeusrikkomuksista, siis oikeus, oikeus se rikkoo oikeutta elämää vastaan. Ja haluaisin siksi ottaa tämän asian entistäkin vastuullisemmin. Kuolemantuomio on jotakin, mitä voidaan hyväksyä. Se, myös, se oli eettisesti eikä juridisesti hyväksyttävissä ja siksi olen yhtä mieltä Estilän kanssa siinä mielessä, että e, ihmisoikeudet ovat olennainen osa EUn ulkoista toimintaa perustavanlaatuisesti, ja siksi mitä katsoo näitä keskeisiä prioriteetteja, joita Euroopan unionilla on. Kuolemantuomion e, tapaukset ja kidutus kolmannen maailman maissa, kolmessa maissa osoittavat sen, että tarpeen on vielä tehdä paljon näissä kysymyksissä. Kaipaa myös johdonmukaista e, tavoitteita prioriteetteisiin suuntautuneempaa politiikkaa, koska vain prioriteettien määrittelyä se, että on selkeitä objekteja, voidaan parantaa tehokkuutta, mitä tulee EIDHRn käyttöön. Mutta me tarvitsemme tehokasta ja nopeaa rahoitustoimintaa hankkeille, mutta meidän ei tulisi unohtaa, että myöskin käsitteellisesti, ajallisesti ja kustannusten osalta näiden hankkeiden täytyy olla tehokkaita. Meidän on myös annettava jatkuvaa tukea kansalaisjärjestöille, koska vain sillä tavoin kansalaisjärjestöt voivat parantaa toimintaansa niiden tavoitteiden suuntaan, joita me haluamme saavuttaa. Next of the Rednerliste, Kollegin Lavajova. Ja seuraavana kollega Lavajova. Kiitoksia kovasti. Olen minulla aika pragmaattinen kysymys liittyen erityiskertomukseen. En ole varjo esittelä. Ihan toinen on siinä tehtävässä, eli muutama kysymys kuitenkin. Kiitos sekä herra Leenelle että Tselehovskille hyvin tehdystä työstä. Kohdassa 26 ensinnäkin erityiskertomuksessa huomaan, että 2007-2009 sopimusten määrä kasvoi, jotta voidaan vähentää sopimusten määrää. Siksi kysyisinkin, onko tässä jonkinlainen yhteys myönteisesti, että komissiossa on vähemmän työtä ja hankkeet ja laatu on kohentunut. Toiseksi, täällä jo esittelijä tämän otti esille kohdassa 51-53 nähdään, että kansalaisjärjestöt täytäntöpanoivat hankkeita, mutta eivät ole kestävällä pohjalla ja riippuvat rahoituksesta. Eli minä kysyisinkin, mitä komissio tekee yhtäältä taatakseen sen, että kansalaisjärjestöjen omavaraisuus vahvistuisi huomioiden totta kai sen, että joissakin poliittisissa järjestelmissä se ei ole mahdollista. Entäpä mitä komissio tekee helpottaakseen kansalaisjärjestöjen toimintaa hakea jatkoa rahoitukselle? Kohta 54 seuraavaksi. Erityiskertomuksessa todetaan, että 54 siis. Kysyisin vain, miten hankkeita arvioidaan niin, että niitä voidaan pitää menestyksellinä. Jos vaikutus ei ole indikaattori, niin miten se menestyksellisyys mitataan? Mikä se indikaattori on, että voidaan menestys mitata? Tähän liittyen tässä kuvalan hankkeita liian kunnianhimoiseksi. Johtuuko se siitä, että näin hankkeet saataisiin valituksi vai miksi? Ja miten hankkeen vastuuhenkilöt saisivat vähän rohkaisua olemaan realistisempia? Ja sitten vielä maista yksi kysymys. Erityisesti kertomus. Sen yhteydessä mainittiin Georgia hyvän käytäntöön maana. Kongo Etelä-Afrikkaa eivät ole täällä mukana. Miksi ei? Eli käytännöllisiä kysymyksiä. Kiitos tekemästäni työstä. Letzter auf der Liste, eh, Kollege Czarnecki. Ja sitten vielä edustaja Czarnecki. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, to będę mówił po polsku. E, chciałem... Nyt puhun Puolaa. Minä haluaisin onnitella herra Leineä tehdystä työstä, samoin kuin myöskin esittelijämme herra Zdechowskia. Minä haluaisin sanoa, että tämä aihe on todella tärkeä. E, rehellisesti sanottuna on niin, että kuoleman tuomion tuki kasvaa silloin, kun tapahtuu, tapahtuu raakalaismaisia murhia. Tämä on nähtävä, tämä fakta. Minä olen luonnollisesti tuomion vastustaja, päättäväinen, ehdoton vastustaja. Mutta jos me haluamme viisaasti tehdä päätöksiä, on hyvä, että puhumme tästä aiheesta. Ja haluan vielä kiittää herra Zdechowskia hänen esittämästään mietinnöstä. Haluaisin vielä puhua yhdestä asiasta, nimittäin on mielenkiintoista, että me tänään tilintassustuomioistuimen nimissä olemme voineet toivottaa tänne tervetulleeksi kaksi entistä kollegaa Euroopan parlamentista – Vuosi sitten meillä oli samanlainen mietintö, Rova Ajala Senderin mietintö, ja olen iloinen siitä, että juuri tänään meillä on kaksi entistä kollegaa tilantetustuomioistuimesta. No jos täällä mielistelyn palkinto pitäisi jakaa, niin se kuuluisi Tsardeskille. Kollega Knutsen. Van? Miten? Thank you very much, Chair. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet. Ensinnäkin kiitos kovasti erinäisistä huomioista. Mekin arvostamme kovasti tilintarkastustuomistuimen kertomusta. Me olemme aika paljon vaihtaneet tietoja rakentavassa hengessä. Kiitos esittelijälle. Todellakin tämä on kärkihanke, kuten tiedätte varsin hyvin, ja se, että EU on sitoutunut poistamaan kuolemanrangaistuksen ja torjumaan kidutusta, niin totta kai tämä on vakiintunutta työtä, kuten, ja kuten se totesikin, se on osa perussopimusta, ihmisoikeudet ovat keskeinen osa myös meidän ulkosuhteitamme. Niin, välin on aika ainutlaatuinen sikäli, että se tukee kansalaisjärjestöjä suurelta osin, eikä se edellyttää sitä, että hallitukset sen hyväksyvät ovat mukana. Sikäli se on ainutlaatuinen. Sitä paitsi se on yksi harvoista, jolla on tällainen rooli maailman mittakaavassa. Siksi se on aika poikkeuksellinen. Siksipä kaiken kaikkiaan olemme sitä mieltä, että väline on ollut varsin vaikuttava ajatellen kattavuutta ja tuloksia, mutta paremminkin voisi pärjätä, näin on aina. Siksi mitä tuomistuin ja esitteli ovat suosittaneetkin, niin ovat kaikki hyvin päteviä ajatuksia ja niitä käy läpi ihan nytkin. Meidän mielestämme erityiskertomus on hyvin tasapainoinen. Tämä koskee myös työasiakirjoja, missä tulee esille paljon hyviä ajatuksia. Huomaamme täältä, että ilmeisesti on yhteisymmärrys siitä, että kaiken kaikkiaan väline on pärjännyt varsin hyvin. Hankkeet on toteutettu hyvin. Siellä on hyvin asialle uskoutuneita järjestöjä ja ihmisiä, joilla on hyvää asiantuntijuutta, jotka pystyvät myös kustannushyötynäkökulmastakin hoitamaan tämän hyvin hankkeissa. Ja näin on saatu kestäviä tuloksia. Tilintarkastustuomioistuimen, tuomioist, äh, eh, tilintarkastustuomioistuimen kertomus kattaa kauden 2007-2013 ja totta kai tässä on matkan varrella saatu koko ajan kohennusta tilanteeseen ja jatkossakin näin on. Tehän tiedät, että tässä on kuultu paljon myös siitä, että pitäisi kohdentaa paremmin vähäiset varamme niin, että voitaisiin vaikutusta vahvistaa. Kyllä, olemme samaa mieltä tarpeesta. Panna asiat tärkeysjärjestykseen. Täällä todettiin, että rahat on kyllä kohdennettu hyvin, ei siitä niinkään ole kyse. Me kyllä seuraamme tilannetta vielä tärkeysjärjestyksen osalta. Meidän täytyy tehdä selväksi se, mitä me haluamme saavuttaa. Yksi tapa tässä on, että tarjouskilpailussa tässä välineessä meillä on selkeä otsikko, osio kuolemanrangaistusta varten tietyllä summalla täydennettyneen 2015. Se oli noin runsaat 7 miljoonaa ja se vastaa yleistäkin strategiaa, joka aikaisemmin jo hyväksyttiin yhdessä parlamentin kanssa. Lisäksi me pyrimme asettamaan etusijalle sellaiset hankkeet, jotka toteutetaan maissa, joissa on erityisiä ongelmia tai jotka on mainittu ihmisoikeusstrategiassa, kuten totesitte. Eli me pyrimme huomioimaan kuolemanrangaistuksen ja kidutuksen eri otsakkeissa tarjouskilpailussa keskittyen olennaisimpiin maihin, jotka on mainittu myös perustusta mainitsemissa maissa. Ja totta kai meillä on omat velvoitteemme kattaa koko maailma, koska se siihen tähtää. tähtää. Eli me saattamaan yhteen tämän priorisoinnin ja laajemman kattavuuden. Usein tämä väline, kun on kuitenkin vain ainoa avunantaja tässä luokassa. Lisäksi olemme samaa mieltä siitä, että on tarvetta laajempaan, tehokkaampaan koordinaatioon. Sitä on tehtävä kaikilla tasoilla. Ensinnäkin teemme hyvää yhteistyötä EUH kanssa. Hekin ovat täällä läsnä, eli se on ihan hyvä alku. Lisäksi EUH kollegojen kanssa pyrimme tarki- varmistamaan sen, että kuolemanrangaistuksessa ja kidutuksen poistamisessa tärkeimmät maat jatkuvasti huomioidaan laajemmissa puitteissa, eli huomioidaan kaikki välineet. Yleinen poliittinen vuoropuhelu, vuoropuhelu ehkä nimenomaisesti, se on hyvä kanava, sekin voi olla kyse myös poliittisista aloitteista, diplomaattisista lähestymistavoista, ihmisoikeusvälineistäkin on kyse, tai ihmisoikeusasiatkin voidaan ottaa huomioon kauppasopimuksiin tietysti. Me käytämme myös YK-työtämme hyväksi eri elimissä. Eli tässä on monenlaista vireillä. Meidän ihmisoikeustoimintasuunnitelmammekin hyväksyttiin että neuvostossa heinäkuussa. On sekin erittäin vaikuttava väline, koska sekin kantaa kaikki ihmisoikeusasiat, mukaan lukien kuolemanrangaistukseen ja kaltoinkohtelun. Se osoittaa, että ne on läpäisyperiaatteella huomioitu. Tämä koskee myös ihmisoikeuslähestymistapaamme. Se merkitsee sitä, että ihmisoikeusasiat otetaan läpäisyperiaatteella mukaan kaikkiin menettelyihin, arviointeihin. Me tarvitsemme koulutusta edustustoissakin ihmisoikeuslähestymistavan vahvistamiseksi. Eli tässä on monenlaista käytössä. Me pyrimme kovasti myös koordinoimaan kaikkea, jotta ollaan johdonmukaisia kautta linjan. Näin voidaan lisätä myös vaikutustamme. Mutta yhtäältä me myös toimimme alhaalta ylöspäin, siksi että niin arvostetaan ja se on niin suosittu kansalaisyhteiskunnassa. Se on kysyntälähtöinen ja käytämme hyväksi sitä tietoa ja asiantuntemusta, jota saadaan paikan päältä kansalaisjärjestöltään. Minä arvostan kovasti sitä, mitä esittelijät totesi, että ihmisoikeudet ja varsinkin nämä kysymykset ovat hankalia, olipa sitten kyse mitattavuudesta tai tavoitteiden asettamisesta, koska tilanne eri maissa liittyen hallituksen toimiin, poliittiseen tilanteeseen voi muuttua hetkessä. Siksi tarvitaan tiettyä joustavuuttakin. Joissakin maissa ehkä saadaan enemmän aikaan edistystä kuin jossakin toisessa. Se ei saa kuitenkaan estää meitä yrittämästä. Eli me pyrimme kovin tarkkaan löytämään tasapainon ihmisoikeuspainopisteissä, ajatella mikä on hankkeiden merkitys, omis, omijuus ja niin, että siinä olisi kattavammin mukana kansalaisyhteiskuntaa. Sitten ihmisoikeusstrategioista varoista puheen ollen, niitäkin on käytettävissä monissa tapauksissa jälleen kerran riippuen asianomaisesta poliittisesta tilanteesta, missä määrin tietoja on tarjolla. Totta kai haluamme kansalaisjärjestöjen näkemään innoitusta myös niistä, jotta olisimme johdonmukaisempia myös kun valmistelemme ja järjestöjä hakemaan avustuksia, niin on niin. koulutusta järjestetty monissa edustustoissa kansalaisjärjestöille ennen kuin edes haetaan avustusta, jotta voitaisiin osoittaa, mikä on tärkeää, mihin on syytä keskittyä, niin että voidaan asettaa tavoitteita. Sitten vaikutuksista kuultiin paljon huomioita, suosituksia on erityiskertomuksessa, kuten mietinnössäkin. Totta kai on selvää, että täytyy miettiä, minkälaisia tuloksia on saavutettavissa. Huomioiden toki myös aina erityistilanne kussakin maassa. Ei pidä aliarvioida vaikutusta, onpa sitten kyse asian ajamisesta, tietoisuuden lisäämisestä, keskustelun virjäämisestä, niin että tarvitaan jo hyvä ympäristö kansalaisyhteiskunnalle. Sekin on Kiinan kaltaisessa maassa jo edistysaskel, koska siellä varmasti on keinoja sosiaalista mediaakin hyödyntäen. Ja totta kai tämä voi olla ihan konkreettistakin apua. Se voi olla oikeusapua uhreille tai ihmisille, jotka odottavat kuoleman rangaistusta, ovat vankilassa, kärsivät kohtelusta. Eli on monia tapoja tarjota apuamme keskittyen tuloksiin. Totta kai on vaikea asettaa täsmällisiä tavoitteita otamme tästä onkeen. Totta kai kansalaisyhteiskunnan tehtävänä on asettaa tavoitteet osana kysyntälähtöistä lähestymistapaa. Hyvin varhaisessa vaiheessa me tarjoamme kyllä tietoa ennen kuin edes jättävät hakemuksensa. Ja totta kai silläkin on oma osansa siinä, kun valitsemme tavoitteita tai hankkeita. Meillä on myös ihmisoikeussuuntaviivoja tarjolla järjestöille mistä voivat hakea innoitusta, että saavat vähän paremman käsityksen sitä, mitä me tavoittelemme. Ettei hankkeet eivät jää syrjään, vaan vastaavat myös meidän lähestymistapaamme ja tärkeysjärjestystämme. Mielestäni se toimii yhä paremmin myös edustustoissa, niin että tajuttaisiin paremmin, mikä on heidän roolinsa tulosten aikaansaamiseksi, niin mitä monissa hankkeissa – harjoitetaan seurantaakin parin kolmen vuoden ajan ehkä hankkeen kuluessa. Edustustot pyrkivät jatkuvasti seuraamaan tilannetta, jotta voidaan ehkä tehdä sopeutuksia, jos tarvetta on poliittisen tilanteen vuoksi. Joskus todellakin kansalaisyhteiskuntajärjestöt joutuvat vaikeuksiin, varmasti olemme pääsemään näistä vaikeuksista. Meidän täytyy asettaa realistiset tavoitteet, ehkä ovat ylikunnianhimoisia olleet tavoitetasoltaan. Mutta myös ajatella, mitä kansalaisjärjestöt kuvittelevat pystyvänsä saavuttaa. Ehkä joskus on parempi asettaa tavoitetaso vähän alemmas, jotta päästään siihen ja sitten nostaa sitä myöhemmin. Yleensä kun meillä on myös hankkeessa seurantaa, saman järjestön voimin samalla alueella, niin järjestö voi totta kai hakea uutta avustusta, mutta ei me välttämättä jatka ihan samankaltaisia hankkeita ikään kuin kakkosversiona. Parempi, että sinne tulee mukaan useampia toimijoita, kun vain yksi toimisi pidempään. Näin voidaan saada aika parempi vaikutus. Pienistä järjestöistä puheen ollen selvä tietenkin on, että me haluamme kestäviä pysyviä tuloksia. Se on tärkein huolemme ollut. Näiden järjestöjen, kansalaisyhteiskunnan järjestöjen täytyy pystyä toimimaan jatkossakin Totta kai henkilöstöasiatkin on huomioitava, kustannukset, silloin esimerkiksi varoja kerätään. Tällaista mitä voidaan tietenkin jatkaa järjestön tuella. Ehkä se antaa myös hyvän kannustimen luoda pohja jatkuvuudelle. Meidän täytyy auttaa heitä myös, kuten joku täällä taisi mainitsikin, menettelyjen monimutkaisuuden ja pituuden Meillä on myös uusi väline, Prospect-niminen, hakijoita varten, että me olemme tietokoneistaneet tätä. Tässä hakemuslomakkeet on nyt yksinkertaistettu ja varmasti kansalaisjärjestöt ovat nyt sen tunnustaneetkin, että se helpottaa kyllä heidän arkeaan ja avustuksen hakemista. Eli tämä auttaa myös pieniä maita. Sitten kansallisjärjestöjen toiminnan jatko. Meidän täytyy keskittyä tietenkin tuloksiin. Tuskin enempää voimme heitä auttaa tässä yhteydessä. Tuskin kukaan on edes kommentoinut tätä, että tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa mä olisi jonkinlainen suositus tältä osin. Me pyrimme jatkuvasti kohentamaan tilannetta myös arvioinnissa auttaen kansalaisjärjestöjä olemaan realistisempia siinä, mitä hakevat, mitä voivat saavuttaa, mitä jatkoa hankkeelle voidaan saada. Järjestöllä on myös mahdollisuus, johon kehotamme heitä tarttumaankin tekemään arviointi hankkeen päätyttyä. Se antaa hyvän perusteella. Totta kai mekin teemme yleisempää arviointia välineestä, siitä miten se toimii komissiossa. Meillä on nimenomaan tuloslähtöinen järjestelmä käytössä, että voidaan taata tehokkuus ja vaikuttavuus. Toivottavasti tämä nyt oli riittävä vastaus kysymykseen. Me totta kai seuraamme tilannetta hyvin aktiivista suositusten kohdallakin. Ja kuten tässä jo mainitsinkin, me pyrimme totta kai ajamaan omaa asiaamme, mutta kyllä tilanne kohenee koko ajan. Kiitos huomioista. Ja, vielen Dank. Ich möchte dem Paljon kiitoksia. Ja vielä kerran kollega Leenelle tilintarkastustyömiestuimen puolesta. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää. Hänen työasiakirjansa käsittelee myöskin meidän mielestämme keskeisiä kysymyksiä, nimittäin prioriteettia – ja toimintojen rajoittumista ajatellen nimenomaan maakohtaisia strategiaa. Mitä Rova Ajala sanoi, haluaisin todeta siihen, että haluan välttää väärinkäsityksiä. Me mm, tilastustuomioistuimena emme suinkaan äh, arvostele tätä toimintaa tämän ohjelman puitteissa. Minusta kertomus on kokonaisuudessaan myönteinen. Minä tämän majakkahankkeen ottaisin myös käyttöön, jota te käytitte, koska tämä on majakka mutta omasta kokemuksesta, jota hankin Georgiassa, se oli se osa, jossa minä itse olin seuraamassa tätä tarkastusta. Siellä näin hankkeita, joita täytyy olla, jossa olisi todella ikävä huono tilanne, jos näitä hankkeita ei olisi, jos niitä ei tuettaisi. Totta kai muuallakin maailmassa tilanne on samankaltainen, mutta se mistä me puhuimme, ja komissio on nyt samaa mieltä kuin mekin, 138 hanketta lukuisissa maissa ja joita tuetaan sellaisella miljoonalla, silloin tällainen hajautuminen, pirstaloituminen on selvää. Se käy näistä luvuista ilmi, joten prioriteettien asettaminen on järkevä toimenpide. Varojen korottaminen, siitä me emme päätä, siitä päättää lainsäätäjä. Onko lainsäätäjä sitä mieltä, että rahoitusta on sopeutettavuudesta alaspäin, siihen en halua sanoa yhtään mitään. Konkreettiset kysymykset, joita, että tämä Jova esitti siihen, tämä tiimin johtaja Salar tulee vielä sanomaan. Hän käyttää asiasta puheenvuoron, silloin hänelle annetaan puheenvuoro. Jorva Knudsenille. Hän puhui kaikkia meidän suosituksistamme 4 ja 6, joita komissio ei tue. Rova Knudsenin kommenteista ymmärsin, että komissio komissio ei ole yhtä meitä suosituksista, mutta vain siksi, että se olisi jo täyttänyt se, mitä suosituksessa vaaditaan. Tämähän nyt ei ole täysin ristiriidassa sen kanssa, mitä me olemme sanoneet. Me vain olemme sitä mieltä omien havaintoimme pohjalta, että edelleen on puutteita. Ja jos olemme yhtä mieltä siitä, että on selkeä tavoite, ja että paikan päällä toimivia kansallisjärjestöjä pitää auttaa nimenomaan kestävyyden sain parantamisessa, silloin on mahdollista tietysti toteuttaa hankkeissa aikaa myöten parannuksia, jotka menevät tähän suuntaan, mikä merkitsee sitä, että olemme yhtä mieltä tästä asiasta. Sitten vielä täydentävä kommentti. Pyytäisin, että herra Vlaseral saisi vielä vastata Rova Levajovan konkreettisiin kysymyksiin. Thank you very much. I'm uh, happy to... Kiitoksia mielelläni vastaan näihin mielenkiintoisiin kysymyksiin, jotka kollega Leva-Jova esitti. Kohtaan 26 liittyen Siinähän puhutaan näistä sopimussummista kohdassa. Viitataan siihen, miten aikojen saatossa summat ovat kasvaneet silloin, kun kansalaisjärjestöt tekevät ehdotuksen, niin tässä on tietyt raja-arvot huomioitavana. Komissio voi näitä korottaa ajan saatossa. Ja syynä, niin kuin meille on kerrottu, on se, että näin voidaan ikään kuin hallinnoida näitä kaikkia sopimuksia. Ja herittiin, heräsikin kysymys, että onko tämä parantanut laatua. No emme voi tietenkään yleistää mitään. E, eihän se laatu parane, jos hanke kasvaa. Ainakaan näin ei voida suoralta kertaa sanoa. Ja tästäpä syystä me hiukan kyseenalaistamme tätä komission pitäisi luoda, että komission pitäisi luoda lukkoon tämä summa. Aina pitää katsoa, minkälaisia mahdollisuuksia nämä hankkeet tarjoavat. Ja mitä komissio teki kestävyyden puolesta? No yhtäältä meidän täytyy katsoa toimien kestävyyttä ja toisaalta taas järjestöjen kestävyyttä. Mitä tulee toimien kestävyyteen, niin ne taataan komission harjoittaman valintaprosessin kautta. Ja mielestäni tässä on kyllä onnistuttu aika hyvin. Ja mitä tulee taas kansalaisjärjestöjen kestävyyteen, ei me tein juuri komission puolelta mitään. Hyviä hankkeita on toteutettu. Hankkeita, jotka ikään kuin itse rahoittavat toimintaansa. Tämä toimii järjestelmänä hyvin, aika hyvin, ja siksipä tuomioistuin ehdottaakin, että valintaprosessin yhteydessä huomioidaan tämän tyyppiset toiminnot, eli että niitä tuettaisiin. Sitten kysyttiin 54 kohtaan liittyen Siinä sanotaan, että kyse on osittaisesta vaikuttavuudesta. Suorituksen arviointi ei tietenkään toimi optimaalisesti. Tähänkin liittyen on suositus lausuttu. Mutta kaikista huolimatta huomioiden asetetut tavoitteet, niin pystymme toimittamaan oman arviointimme riippuen siitä, minkälaisista hankkeista on kyse, niin päätelmät ovat erilaiset. Jotkut hankkeet liittyvät suoraan edunsaajiin ja nämä hankkeet ovat mielestämme aika lailla menestyksekkäitä, mutta eivät kovinkaan laajoja alueellisesti tai temaattisesti katsottuna, mutta sitten on olemassa tällaisia laaja-alaisempia hankkeita, jopa poliittisia tavoitteita peräänkuuluttavia hankkeita, joilla ei ole sitten niinkään selkeitä tuloksia. Mitä tulee kunnianhimon tasoon, niin toden todo, totta, nämä hanket olivat aika lailla kunnianhimoisia. Ehkä siitä syystä, että ne halusivat varmistaa läpimenon, miten tältä voidaan välttyä. No ehkäpä vastuulausekkeen oton myötä. Toden totta, ihmisoikeuspuolella on vaikeaa arvioida vaikuttavuutta, mutta tietenkin aina voidaan katsoa, mitkä toimet pitäisi määritellä ja niihin peilaten sitten katsotaan, onko tuloksia saavutettu vaiko ei. Ja sitten viimeinen kysymys, joka liittyy Georgian tilanteeseen. Toden totta, se on oiva esimerkki toimien välisestä koordinointityöstä jota komissio harjoittaa. Ei HDR-hankkeita tuettiin kyseisessä maassa yhteistyössä komission kansallisten viranomaisten koordinoidun työn kautta. Ja sitten katsottiin myöskin tätä perinteistä tukimekanismia, eli käytettiin budjettitukijärjestelmiä hyväksi. Ja tämän johdonmukaisen lähestymistavan puuttuminen oli Etelä-Afrikassa ja Kongossa kritisoitavissa. Toivottavasti näin sain vastattua esittämiin kysymyksiin. Kiitoksia ja lopuksi vielä esitteli, olkaa hyvä. Vážení kolegové, vážená paní... Hyvät kollegat, puheenjohtaja, en tiedä teistä, mutta minä ainakin omasta puolestani voin sanoa, että aina kun me tästä keskustelemme, olen ylpeä, kun voin sanoa olevan eurooppalainen ja katson, kuinka paljon Euroopan unioni tekee ihmisoikeusasioissa ja mitä me voimme saada aikaan aika pienilläkin summilla. Kun tämän kaiken näen, niin olen iloinen, että EU on olemassa. Se edustaa ihmisoikeuksia kaikkialla maailmalla pyrkii torjumaan kidutusta ja kuolemantuomioita. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoja täällä. Varmasti kaikki otitte esille hyvin olennaisia kysymyksiä. Kiitos myös komissiolle, joka oli hyvin valmistautunut keskustelua varten. Kiitos myös tilintarkastustuomioistuimelle. Te olette tarjonneet meille hyvin täsmällisiä vastauksia saimme erittäin hyvän tiivistelmän tästä kertomuksesta myös. Kiitos herra Leene. Minä ottaisin tästä keskustelua esille kolme asiaa, mitä meidän täytyy vielä kohentaa. Varmasti tästä on yksimielisyyskin. Täällä meidän täytyy hankkeiden valintaa parantaa. Toisin sanoen, että tässä eh, estettäisiin pelkästään keskityttäisiin vain pieniin kansalaisjärjestöihin. Me tarvitsemme tähän mukaan myös pienempiä järjestöjä, joille myös pitäisi tarjota avustuksia. Toiseksi tehokkuus. On erittäin hankalaa vaikuttavuutta mitata ihmisoikeusasiassa ja demokratiassa, minä tiedän, mutta jotain tavoitteita kyllä pitää asettaa. Meidän täytyy myös jotenkin mitata tavoitteita. Kolmanneksi pysyvyys. Kun hanke on pysytty käynnistämään, mutta entäpä sitten se, mikä tästä nyt on puuttunut, on se, että saadaan selvää vaikutusta varsinkin maissa, joissa on diktatuuri. Siksi olisin kovasti iloinen, jos voitaisiin puhua vähän pidemmän aikavälin hankkeista, katsoa 10-15 vuoden päähän, luoda edellytykset menestyksellisille hankkeille, jotka voisivat jatkua noinkin pitkään. Haluaisin kiittää teitä kaikkia. Hyvää iltapäivää. Ja, wir bleiben in dieser Sache sicher in Verbindung. No, me jatkamme keskustelua tämän asian tiimoilta. Me katsomme juuri ulkosuhdetukeen liittyvää toimintaa. Meillä on melkoinen määrä ohjelmia käynnissä, mutta meidän täytyy katsoa, että kaikista rahoitusvälineistä näitä ohjelmia tuetaan. Ja ihmisoikeusaliovaliokunta on ilmoittanut, että se ottaa tähän kantaa ja se olisi hienoa. On erittäin tärkeää, että koko parlamentti huomioi nämä tulokset. Oikein paljon kiitoksia. Niin, niin kauan kuin minä en ole ollut täällä mukana, niin tämä on ensimmäinen kerta, että tätä asiaa käsitellään, joten tämä on tärkeä erityiskertomus. Kiitokset siitä. Tähän päättyy aamupäivän kokous. Jatkamme iltapäivällä kello 15.00. Silloin läsnä ovat komission jäsenet Mimitsa ja Haan. Oikein paljon kiitoksia ja istunto päättyy tältä erää tähän. Thank you. <laughs>